Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, Hyvät kollegat, olen iloinen siitä, että kollega Donsha ja minä voimme yhteisesti avata kokouksen ja avata esityslistan kohdan käsittelyn Keski-Afrikan takavallasta ja niiden operaatioiden nykytilanteesta. Ja olen iloinen, että vieraamme päivittävät tietojamme tästä asiasta tänään. Tiedämme, miten hankala tilanne on. Komission jäsen Georgieva antoi maanantaina tilannekatsauksen humanitaarisista oloista siellä, kun alueella on niin epävakaata. Kysymykset myös etnisistä ja uskonnollisista syistä johtuvista rauhattomuuksista – tarvitsevat kyllä paljon analyysiä, jossa etnisiä ja uskonnollisia syitä hyväksi käytetään vallantavoitteluun motivaation kannalta. Tämä on ehkä täsmällinen kuvaus. Neuvosto on päätelmissään maanantaina sanonut, että uuden EUn YTTP-operaation suunnittelu pitäisi tapahtua nopeasti. Me haluamme tätä seurata. Tässä on tietysti mielenkiintoista tietää kaikki, että millä tavalla tässä on mahdollisesti aikataulu mukana, että asiat syyvät nopeasti, milloin ja millä tavalla operaatio siellä voidaan saada käyntiin. Meillähän on kokemusta Malin kysymyksessä neuvoston päätöksenteon nopeudesta ja esimerkiksi, ja tässä kyllä kiinnostaa, että, että miten jäsenvaltiotasolla voidaan toimeenpana nopeammin ja saada tuloksia aikaan nopeammin, jotta voimme antaa panoksemme siihen, että saadaan aikaan turvallinen ja vakaa tilanne ihmisille siellä. tietysti ulkosuhdehallinnon osa, miten se voi ratkaista poliittisia kriisejä, miten se voi antaa panoksensa siihen, että siellä saataisiin aikaan pitkällä aikavälillä tilanne, jossa olisi sovintoja, kehitystä ja vakaa tilanne. Minua kiinnostaisi myös, että millä tavalla Euroopan unioni itse yleisesti ottaen, mitä se voi tehdä vakauden hyväksi Keski-Afrikassa ja erityisesti Keski-Afrikan tasavallassa. Ja mikä rooli niillä sitten tulee olemaan siellä alueellisilla voimilla? Erityisesti EU-huippukokouksen valmistelussa. Ja tämä on varmaan mahdollisuus myös siihen, että asia nähdään asia yhteydessään, kontekstissaan. Ja, ja tämä voisi olla myös mahdollisuus siitä, että millä tavalla tämä huippukokous voidaan saada aikaa ja vietyä läpi rakentavasti. Haluaisin nyt antaa puheenvuoron eteenpäin kollega Danjanille. Elmar. Kiitoksia, hyvää puheenjohtaja, hyvä Elmar. Kaikki tulikin tässä johdantopuheenvuorossa jo esiin. Meillä on täällä erittäin kattava puhuja, lista ja edustaja Westcott, joka on ulkosuhdehallinnosta, CMPstä NUA ja Ranskan edustaja, Naton edustaja. Toivottavasti meillä on nyt mahdollisimman paljon aikaa kaikille puhujille, että voisimme käydä hyvin tämän tilanteen läpi, erityisesti viime maanantain YK turvallisuusneuvoston päätöksen valossa olisi erittäin mielenkiintoista saada jonkin verran tarkennusta tilanteeseen ja tosiasiallista tietoa siitä, kuinka tämä menettely nyt käy. Me olemme kuulleet paljon julistuksia eri pääkaupungeista ja varmaankin olisi hyödyksi muistuttaa, kuinka tämän tyyppinen suunnitteluprosessi Euroopan unionin tasolla käy. Kaikki eivät aina tunnemenettelyjä ja tämä johtaa siihen, että meillä on hiukan ristiriitaisia julistuksia verrattuja sitten YTPPn konkreettiseen toteutukseen, joten tässä toivon, että puhemme Noa voi tästä puhua tarkemmin. Meillä on myöskin ollut keskusteluissa joulukuun Euroopan neuvostossa taistelujoukkojen käyttö ja niiden käyttö on uudelleen taas tullut keskusteluun tässä Keski-Afrikan tasavallan kriisin yhteydessä. Miksi taistelujoukkoja ei ole otettu käyttöön ja koska niiden käyttö olisi mahdollista tässä, olisi mielenkiintoista saada Nikola Westcottin vastaus. Annan nyt heti seuraavalle puhujammelle puheenvuoron. Olemme aina eri tarkkaavaisia Afrikan turvallisuuden ja Afrikan kehitystilanteen suhteen. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvää huomenta kaikille. Kiitoksia puheenjohtaja Brock ja kiitoksia edustaja Donjon siitä, että pidätte tämän erittäin tärkeän näkemysten vaihdon yhdessä meidän kehitysvaliokuntamme kanssa ja sitä, että te korostatte tätä asiaa. On tietysti valitettavaa, että Eurooppa ottamatta Ranskaa, mutta ehdottomasti EU kokonaisuudessaan ei ole kiinnittänyt viime vuosina erityisesti huomiota maihin, kuten esimerkiksi Keski-Afrikan tasavalta, joka on kaikkein köyhin ja kaikkein vähiten kehittynyt. Siellä kapasiteetti, legitimiteetti, kaikki on erittäin huonosti kehittynyt. Malin kriisin jälkeen olemme heränneet näkemään, miten nopeasti asiat voivat mennä pieleen. Ja tilanne Keski-Afrikassa on ollut huono jo vuosia, jolle jo vuosikymmeniä, kun katsotaan taloudellista tilannetta ja hallinnon tilannetta. Kehitysvaliokunnassa me olemme tarkastelleet humanitaarisia vaikutuksia, joita kriisillä on jo aiemmin tällä viikolla, <clears throat> mutta haluaisin muistuttaa siitä huolimatta, että kyseessä on maa, jonka infrastruktuuri ja kapasiteetti on erittäin matala. Sillä on noin 900 000 sisäisesti siirtymään joutunutta henkilöä, eli 20 prosenttia väestöstä. Valiokuntamme kokouksessa maanantaina korostettiin sitä, että siellä vaadittiin vahvempaa sotilaista välintuloa, jotta voitaisiin pysäyttää etniset kahi, kahakoiden kiihtyminen kansanmurhaksi. Tämän viikon alusta lähtien ponnistuksemme selvittää tämä kriisi ovat rohkaisevia. Toivottavasti saan tänään kuulla, miten paljon tarvitaan ja mitä tarvitaan ja milloin lisäjoukkoja voidaan ottaa käyttöön. Toiseksi viittaan siihen, että kansainvälinen yhteisö on ottanut käyttöön noin 600 miljoonaa euroa, josta vain 150 000 käyttää humanitaariseen apuun, kun taas suurempi osa 280 miljoonaa euroa käytetään vakauttamiseen ja kehitykseen ja perustarpeiden takamiseen. 360 miljoonaa euroa on mitä kaksi kertaa se, mitä kymmenes kehitysrahasto on vuonna 2008-2013 suonut Keski-Afrikan tasavallalle. Haluamatta syyttää ketään, minun mielestäni tämä on nyt kustannus, joka joudutaan maksamaan siitä, että maa jätettiin huomiotta. Eurooppalainen kehitysraportti vuodelta 2009, siinä on otettu erityisesti Afrikan hauraus tässä suhteessa esille. Valiokunnassa me olemme todenneet, että komission asenne on muuttunut viimeisen vuosien aikana ja toivottavasti meillä on tänä aamuna myös mahdollisuus kuulla, mitä seuraavan kuukauden aikana voidaan tehdä ja lisäksi mitä voidaan tehdä seuraavien vuosien aikana, jotta tämän maan huonosta tilanteesta päästäisiin. Aseista riisunta on myös tärkeää. Haluaisin kuulla, mitä hyviä käytänteitä meillä on ja mitä me voimme tässä suhteessa tehdä. Lopuksi Katrin Samba Pantsan naisen valinta väliaikaiseksi presidentiksi on hyvin rohkaisevaa ja myös myönteiset reaktiot maassa ovat hyviä ja hänen ensimmäiset lausuntonsa myöskin. Hän on toivottavasti meille hyvin luotettava kumppani. Kiitoksia. Eh, merci bien. Paljon kiitoksia. Ehdotan, että aloitamme nyt eh, aluksi kenraali Klaven puheenvuorosta. Hän tulee puhumaan turvallisuustilanteesta Keski-Afrikassa ja Ranskan operaation joulukuussa aloitetun Sangares-operaation kulusta ja YK mandaatista ja tämän jälkeen kuulemme Didier nuota kriisinhallintaan liittyen. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia, on hienoa olla täällä tänään keskustelemassa Keski-Afrikan tilanteesta luonnollisesti. Tässä esittelen teille Ranskan näkökulman. On vaikeaa nyt 15 minuutissa keskustella Keski-Afrikan tilanteesta. Se on niin monimutkainen ja kuten tiedätte, lehdistössä päivittäin tulee esiin, että väkivaltaisuuksia on tapahtunut. Ja se, että voisin antaa nyt tietynlaisen pysähtyneen kuvan on vaikea, on vaikea esitellä myöskin tulevaisuuden mahdollista kehitystä. Tässä voi merkitellä sitä, mikä voi olla rauhoittavaa tai mikä voi olla huolestuttavaa tilanteessa. Nyt 15 minuutissa käyn perusseikkoja läpi, peruslukuja luonnollisesti, kun keskustelen kollegoiden kanssa. Meillä on erilaisia arvioita tilanteesta ja tämä on aivan normaalia. Nyt annan tässä sotilaallisesta näkökulmasta arvion tilanteesta ja sitten jos tällainen kysymyksiä, voi vastata niihin vielä täsmällisemmin. Tässä seuraan esitykseni runkoa, mutta melko vapaasti nykyiset taistelevat ryhmät ensinnäkin Keski-Afrikassa. Tässä haluaisin muistuttaa, että meillä on YK mandaatti nykyiselle toiminnalle. Kentällä olevat joukot ovat Miska- ja Sangaris-operaatiot annan nyt luonnollisesti Didierille mahdollisuuden tarkastella ja esitellä tätä Euroopan unionin mahdollista Keski-Afrikan tasavallan operaatiota tarkemmin myöhemmin. Voisimme aluksi tarkastella hiukan sitä, minkälaisia uhkia kentällä on, minkälaisia voimia kentällä on. Entiset selekat, heitä on noin 6 tai 8 000. Tässä mielenkiintoista on se, että kyseessä ovat joukot, joita Michel Duja vuonna 2012 syksyllä loi, ja nämä ovat eh, islamilaisia joukkoja. Ja heihin on erittäin vahvasti vaikuttanut eh, Michel Jodojan eroaminen. Tässä voimme tarkastella niitä kehityskulkuja, joita kentällä on tapahtunut. Vaikuttaisi siitä, että 7000, jotka olivat eh, jakautuneet vankin alueelle. Vankihan on ollut väkivaltaisuuksien keskus vain kahdessa tai kolmessa paikassa bankin alueella on noin 1500 miestä. He suuntautuvat nyt pohjoiseen ja tietty, tietty osa joukoista pyrkii poistumaan sotilastoimista ja tämä liittyy myöskin kehitellä olemaan poliittiseen liikkeeseen. Tämän jälkeen anti-Balaka-liike on toinen toimija. Tämä on paljon monimutkaisempi tilanne. Selkäryhmään verrattuna sillä ei ole mitään yhtä karismaattista selkeää johtajaa. Selkeässä, selkeässä tilanteessa on sellainen, että mukana on entisiä sotilashenkilöitä ja myöskin tämän lisäksi aivan erilaisia väkivaltaisiin liikkeisiin liittyviä ihmisiä ja kyseessä on huolestuttavampi ryhmä. Kyseessä ovat entisen Busis, entisen ministerin entiset joukot, mutta niitä ei todellakaan ole organisoitu ja tällä hetkellä tämä ryhmä etsii legitiimiyttä. En nyt mene tarkalleen luettelemaan kaikkia muita paikalla olevia ryhmiä. Kuten tiedätte, bankissa ei enää ole olemassa olevaa valtiota. Valtio on hajonnut ja eh, ilmassa on erittäin paljon anarkiaa, rangaitsemattomuutta ja eh, epäselvyyttä tilanteen suhteen. Usein eh, ranskalaiset kohtaavat erilaisia henkilöitä vastapuolella, jotka esiintyvät esiintyvät vastapuolena ja kentällä tapahtuvat väkivaltaisuudet ovat äärimmäisen huolestuttavia. Väkivaltainen kosto, kostoliike, ryöstely, tämä kaikki on aivan arkipäiväistä. Tilanne on kehittynyt, mutta riskejä on yhä olemassa ja kuten näemme, Miska joukot ja ranskalaiset joukot eivät kontrolloi vain vankia, mutta myöskin koko maata. Tässä haluaisin muistuttaa teitä päätöslauselmasta. Sehän tulee ohjaamaan toimintaamme. Siviilien suojelu ja rauhan palauttaminen, maan vakauttaminen ja turvallisuussektorin uudistaminen ovat tehtäviämme Ranskan joukkojen tehtävä on MISKA-operaation tukeminen ja täydentäminen. Tässä haluaisin olla tämän tarkka. Tässä usein puhutaan tässä yhteydessä sekajoukoista. Me siis ähm, olemme kentällä MISKA-joukkojen kanssa. Ja tässä ymmärrätte, kuinka äh, vaikeaa ranskalaisilla voi olla tämän operaation toteuttaminen. En nyt äh, äh mene tarkemmin yksityiskohtiin YK-operaation suhteen. Tällä hetkellä MISKA-operaatio perustuu entiseen Mikopax-operaatioon. Mikopaxin esikunnassa oli noin 40 henkilöä ja he ovat olleet jo 14-16 kuukautta kentällä. Miskalla on 4700 miestä joiden rooli, kuten YK on turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa mainitaan, on varmistaa bankin alueen ja sen ulkoalueen turvallisuus ja vakaus. Näistä 4700 henkilöstä on noin kaksi tai kolme tuhatta tällä hetkellä bankin alueella, ja nämä loput 1200 ovat jakautuneet tärkeimpiin Keski-Afrikan tasavallan kaupunkeihin. Tällä hetkellä näiden joukkojen tilanne on yksinkertainen. Resurssipula on vallalla ja logistiikka tukea ei ole kylliksi. Miesvoimaa ei ole tarpeeksi, vaikka resurssit ovat kasvaneet, niitä on tietyllä tavalla puutteellisesti organisoitu ja myöskin varustustaso on hiukan puutteellinen. Joukoilla on vaikea toimia pääkaupungin alueella ja ympäri Keski-Afrikan. Sitten eh, siirrymme Sangaris-operaatioon. 1600 miestä kyseessä on Miska-operaation tukioperaatio, joka keskittyy erityisesti operaation alkuviikkoina – pääkaupungin kontrolliin miskajoukkojen kanssa. Luonnollisesti emme kontrolloi koko pääkaupunkia, koko Bangia. Voitte kuvitella, että kaupungin kaikki korttelit ja muodon lukun huomioon ottaen ei ole mahdollista kontrolloida koko kaupunkia. Keskitymme tiettyyn kaupungin osiin. Tämän lisäksi luonnollisesti meillä on Binuka-operaatio, Tällä hetkellä siinä toimii 560 henkeä. Ja sitä suojaa vain 250 marokkolaista joukkojen jäsentä sen turvallisuutta siis varmistamassa tässä. Pieni esitys Miskan joukkueen jakaantumisesta. Kuten sanoin luonnollisesti, tästä kuvasta tulee sellainen mielikuva, että joukot ovat kaikkialla maassa, mutta kun tarkastelette lukuja, 1500 jakautunut ympäri Keski-Afrikan tasavallan ja loput Bangissa, niin huomaatte, että luvut eivät ole niin valtavia. Sitten Miskan rakenne. Miska jakautuu pataljooniin. Meillä on erityisesti tärkeät Burundin ja Kongon pataljoonat. Ja tilanne kehittyy jatkuvasti, mutta yleisesti ottaen nämä joukot ovat erittäin päteviä. Sitä vastoin niiden varustus on puutteellista. Ne saattavat kommunikoida kännyköin tai amerikkalaista joukolta saaduin radio puhelimen, mutta tässä logistiikka ei kerta kaikkiaan ole seurannut joukkojen liikkeelle panoa. Ja voisin sanoa, että logistiikka on myöskin ollut erittäin vaikea ala, jos tarkastelette tässä tilannetta havaitsette, että logistiikalle tämä Kamrunin tie on kertakaikkien reikä Keski-Afrikkaan. Tätä pitkin kulkee sekä normaali logistiikka että koko humanitaarinen apu kohti maata. Ja luonnollisesti toinen tällainen kulkusilta on lentokenttä. Siirryn nyt eteenpäin Miska-operaatioon. Minkälaisia haasteita sitten Miskalla on? Luonnollisesti, kuten mainitsin, ja tämä on myöskin aikaisemmissa keskusteluissa tunnistettu seikka. Esikunta pitäisi organisoida paremmin. Tässä kyseessä ovat kuitenkin tärkeät joukot. Meillä on tällä hetkellä 4700 miestä ja tulevaisuudessa 6000 mahdollisesti, joten luonnollisesti tässä organisaatioita ja varustusta tulisi parantaa. Tässä Yhdysvallat on tukemassa. Tilanne paranee Bangin alueella, mutta loppumaa on erittäin kaoottinen vielä tälläkin hetkellä. Ja Miskan pitäisi nyt pystyä toimimaan tärkeissä kaupungeissa paljon näkyvämmin kuin ennen. Tämä läsnäolo koko maassa on jotakin, mikä vaatii viidellä eri alueella joukkojen läsnäoloa. Tässä tärkeä tekijä, kuten tiedätte, sillä maassahan rangaistamattomuus on vallallaan ja kaikki pienetkin rikolliset ongelmat ratkeaisivat vain, jos poliisivoimat olisivat läsnä. Tällä hetkellä Miskan poliisivoimat ovat aivan alimitoitetut, niin kuuluvan 630 henkilöä jaettuna neljään osastoon, mutta vain kaksi näistä osastosta on saanut kunnollisen varustuksen. Eli tässä olisi todellista parantamisen varaa tehtävänä näiden poliisivoimien varustamisessa ja johdossa, mutta ne ovat muutoin erittäin pätevät, kuten muistutan. Tässä puuttuva kapasiteetti on logistista kapasiteettia, Meillä tulee olemaan erittäin tärkeä lahjoittajien konferenssi, joka tulee auttamaan näiden poliisivoimien varustamisessa, mutta tämän lisäksi tämä Kamrunin tien kontrolloiminen on erittäin tärkeä seikka kaikissa logistisissa kysymyksissä. Ja tässä yhteydessä voisin sanoa, että tällä hetkellä yli 300 tuhatta ajoneuvoa on jumiutunut tällä Kamerunin Keski-Afrikan alueella. Ihmiset eivät halua enää liikkua tiellä, sillä hyvin paljon ryöstelyä ja iskuja tapahtuu. Voitte siis kuvitella, kuinka tämä tieyhteys on äärimmäisen tärkeä, ei vain koko operaation onnistumiselle, mutta myöskin kaikille, mitä maassa humanitaarisen ja kehitysyhteistyön alalla voidaan saada aikaan. Ruanda on lähettänyt 400, yli 400 henkeä ja Kongon demokraattinen tasavalta yli 400 henkeä vahvistusjoukkoja, jotka ovat päässeet jo paikalla. Ja ne ovat tulleet juuri tätä, tätä kuuluisaa yhdystietä pitkin, johon äsken viittasin. Meidän täytyy luonnollisesti myös tarkastella ymmärrettävistä syistä Ruondaan liittyviä ongelmia. Meidän täytyy varvoa sitä, että ongelmat eivät eh, siirry sisäiseksi, kuten Chadin tilanteessa joskus on tapahtunut joukkojen siirtyessä takaisin. Ja tässä haluaisin eh, vakuuttaa, että poliittisella tasolla kaikki kysymykset on kuitenkin ratkaistu. Nyt Ranskan operaatioon annan teille tämän kuvan, jotta voisimme asettaa asiat oikeaan mittasuhteeseen 1600 henkilöitä verrattuna. Tässä näette myöskin Ranskan pinta-ala verrattuna Keski-Afrikan pinta-alaan. Kuten aikaisemmin sanoin, suurin osa ranskalaisista joukoista on keskitetty Bangin alueelle eh, erittäin kiireellisen tarpeen vuoksi väestön suojelemiseksi ja Bosangoan, jossa on muutamia ranskalaisia joukkoja. Meillä on myöskin mahdollisuus tällä hetkellä irrottaa joukkoja tämän logistisen tieyhteyden suojelemiseksi, mikä on melko hyvä uutinen. Puhuin tuossa äsken eri ryhmien välisistä Yhteen törmäyksistä tässä voisin puhua Bria kaupungista pohjoisessa. Tämä on aivan bankin pohjoispuolella ja sitten lännessä meillä on tärkeä kaupunki Buar, jossa on puhjennut paljon väkivaltaisuuksia. Puhun näistä asioista jotta voisi käsittää, mikä Ranskan joukkojen tilanne on ja mitkä sen prioriteetit ovat, siellä. ihmiset ovat kysyneet, miksi joukkoja ei ole kaikkialla läsnä maassa. Ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että olemme onneksi hahmottaneet tämän tilanteen. Sehän ei ole uusi ja se on entuudestaan pahantunut. Olemme käsittäneet, että lentokenttä on kaikkein kriittisimpiä alueita ja tämän vuoksi marraskuussa hyvin nopeasti olemme lähettäneet joukkoja paikalle lentokentän kiitoratojen uudistamiseen ja meillähän on YK on päätös joulukuun päivältä Ja tässä sitten, että kun tarkastelette näitä seikkoja, meillä on erittäin lyhyet aikarajat ja meidän on pakko tehdä prioriteettipäätöksiä. Tarkoituksena on siis tukea näitä miskajoukkoja, joiden johto on puutteellista, joiden varustus on puutteellista. Te ymmärrätte, minkä tyyppisiä ongelmia on, kun pyrimme tekemään yhteistyötä heidän kanssaan, mutta tällä hetkellä kaikki alun jälkeen sujuu jo erittäin hyvin. Olemme myöskin Ranskasta lähettäneet noin kymmenisen asiantuntijahenkilöitä henkilöä tukemaan nimenomaan Miskan operatiivista johtoa. Tässä kartalla näette joukkojen siirtoja Gabonista ja Kamrunista. En nyt mene tämän Sangares-operaation yksityiskohtiin tämän tarkemmin. Tarkoituksena on myöskin siis tukea Miskan johtoa ja erityisesti rauhoittaa maata ja humanitaarinen katastrofi. Ei nyt palaa kaikkiin näihin yksityiskohtiin, mutta voit esittää niitä koskevia kysymyksiä vastaan ihmilläni. Tällä hetkellä tilanteen kehitys on meille erittäin rauhoittavaa sillä Seleka-joukot ovat nyt vetäytymässä pohjoiseen. Välillä luonnollisesti ne pysähtyvät, mutta selkäjoukkojen aiheuttavaan uhkaan on pystytty erittäin rahoittavasti vastaamaan. Ja Miska-operaation kohdalla Ranskan toiminta on ollut hyvin onnistunutta. Meidän pitäisi myöskin pystyä tulevaisuudessa konstruoimaan Briaa ja tämän vuoksi Miskan toiminta, jonka pitäisi tehdä mahdolliseksi Ranskan ja tulevaisuudessa mahdollisesti Euroopan unionin joukoille jäädä bangiin, on erittäin tärkeää näin, missä voisi huolehtia näistä selkä joukoista. Kiitoksia. Kiitoksia, kenraali Klave. Nyt voisin antaa seuraavalle puhujallemme Nikola Veskotille mahdollisuuden keskustella YK turvallisuusneuvoston päätöksistä, mutta ensin Didier Lenoir, olkaa hyvä. De, de, de la décision du conseil. Kerron teille nopeasti neuvoston päätöksistä ja vastatakseni puheenjohtajalle kuvailen sitten sitä, missä valmisteluprosessissa ollaan tällä hetkellä menossa ja mitkä ovat seuraavat vaiheet. Se poliittinen päätös, joka neuvosto teki operaatiosta maanantaina. Sen tavoitteena pääasiallisesti on siviilien suojelu, jolla on mukana kansainvälisen yhteisön ponnistuksissa päätösasema 21.27 mukaisesti, jotta vältettäisiin tilanteen huonontuminen ja tuettaisiin poliittista prosessia. Kaksi päätavoitetta Euroopan unionilla. Ensinnäkin kysymys siviilien suojelusta kansanmurha vaara on olemassa. Useat YK edustajat ovat puhuneet tällaista esikansanmurhatilanteesta. Toiseksi pyrimme välttämään sitä, että tilanne leviää myös naapurialueille. Tilanne on erittäin hauras edelleenkin. Mitä neuvosto sitten päätti, mitä ehdotettiin ja mistä tämä operaatio koostuu? Ensinnäkin periaatteessa Miskan ja Ranskan toimen mukaan lisäksi on tarjota lisäturvallisuutta, jonka avulla saataisiin vakautta maahan ja olla mukana edesauttamassa siviilien turvaamista. Samoin toimintamallien mukaisesti, joita juuri kuvailtiin, joiden avulla voidaan vankiissa tarjota turvallisuutta. Toinen tavoite, jota täytyy tarkentaa Afrikan unionin kanssa – on tarjota tukea Miskalle, jotta voidaan mahdollistaa se, että mahdollisimman nopeasti siellä saadaan toiminta käyntiin. Tämä, tämän tavoitteena on vakauden ja turvallisuuden lisääminen. Kuusi kuukautta on kesto siitä lähtien, kun äh, täysin operationaalinen kapasiteetti on saavutettu. Ja viimeinen tärkeä kohta koskee sitä, että neuvosto päätti, että ennen kaikkea humanitaarisista syistä ja sivilien suojelusyistä tämä tehtävä keskittyy nimenomaan bankin alueeseen. Se on se paikka, jossa on kaikkein eniten sisäisesti siirtymään joutuneita Jakossa kaikkein eniten on myöskin pakolaisia, 100 000 ihmistä. Ja siellä on myös lentokenttä, joten tästä syystä keskitymme tuohon alueeseen. Tätä kaikkea on valmisteltu läheisessä yhteistyössä kansainvälisen yhteistyön eri kumppaneiden kanssa, jotka ovat mukana Keski-Afrikan tasavallan alueella. Ensinnäkin Afrikan unioni. Meillä on ollut jo epävirallisia yhteydenottoja ennenkin. Ja tällä hetkellä ulkosuudenhallinnolla on siellä jo operaatio käynnissä. Olemme olleet yhteydessä Bangiihin kenraali Garcian kanssa, kenraali Mokokon kanssa, joka on Afrikan unionin puheenjohtaja ja toimintojen johtaja. Ja molemmat ovat täysin tukeneet tätä Euroopan unionin hanketta. Luonnollisesti mekin myös työskennelleet läheisyyhteistyössä YK kanssa. Pääsihteerille on tiedotettu asiasta myös korkeudusten Ashtonin kautta – ja jo marraskuusta lähtien olemme keskustelleet YK kanssa siis näistä kysymyksistä. Ja AIG on rauhanturvaoperaatio ja se tukee täysin tätä hanketta, joka Euroopalla on. Eilen pidetyssä kokouksessa turvallisuusneuvostossa YK pääsihteerin erityisedustaja joka käsittelee lasten ongelmaa tässä konfliktissa. Ja erityisedustaja, pääsihteeriedustaja, joka käsittelee seksuaalista väkivaltaa, ovat kaikki tukeneet tätä ajatusta Euroopan unionin toimista. Kolmas kumppani on Keski-Afrikan, Keski-Afrikan tasavalta, anteeksi, jolle on koko prosessin ajan tiedotettu virallisesti korkeudustaja Ashtonin kirjeiden kautta neuvoston päätöksistä. Kaikki ne yhteydet, joita meillä on paikan päällä. Meillähän on siellä edustusta tuolla bankissa. Ulkoministerille on jo lähetetty YK kirje, jossa todetaan, Ulkoministeriö on lähettänyt kirjeen YKlle, jossa todetaan, että Keski-Afrikan tasavalta tukee täysin tätä toimintaa. Haluaisin myös korostaa koordinointia Euroopan sisällä ja sitä hyvin läheistä koordinaattoria meillä on ollut kollegamme Dekon kanssa alusta lähtien. Ihan alusta lähtien olemme työskennelleet yhdessä, olemme jakaneet keskenämme nämä asiakirjat ja meille tämä on, on ollut kovin tyydyttävä, että olemme saaneet näin läheistä yhteistyötä tehdä ja saada aikaiseksi tuloksia ja tuloksena asiakirjan, joka kuvaa tätä operaatiota ja vastaa myös kansainvälisen yhteisön tavoitteita. Samoin myöskin kunnioittain Keski-Afrikan tasavallan itsenäisyyttä. Tämä siis operaation pääkuvaus. Missä nyt sitten ollaan päätöksentekomenettelyssä? Se, mitä neuvosto hyväksyi maanantaina, on poliittinen päätös Euroopan unionin sitoumuksesta valmistella operaatiota. Ja sitten määritellään tuon operaation pääpiirteet sellaisena kuin ne juuri teille kuvailin. Sitten meillä on kaksi eri toimintalinjaa, itse asiassa kolme, joihin ryhdytään Ensinnäkin meidän tulee määritellä se juridinen puitteisto, jossa tämä operaatio toimii. Se alkaa turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla. Turvallisuusneuvosto kokoontuu tästä aiheesta pian ja me odotamme tuota päätöslauselmaa, jotta voimme sitten tarjota sen oikeusperustan tälle päätökselle, jota tarvitsemme. ja Ashton on myös lähettänyt turvallisuusneuvostolle ja YK pääsihteerille kirjeet kertoakseen neuvoston päätöksestä. Toinen kohta tässä juridisessa puitteistossa on neuvoston päätös, joka on oikeuspohjana toiminnallemme. Tässäkin suhteessa työ on alkanut. Toivottavasti voimme viedä tämän työn päätökseen piakkoin. Kolmanneksi sopimus joukkojen asemasta. Olemme keskustelemassa Keski-Afrikan tasavallan viranomaisten kanssa, jotka ovat todenneet, että meillä ei ole, heillä ei ole mitään ongelmia tarjota meille tarvittavia lupia toimia alueella samalla tavalla kuin Chadissa aikoinaan ja tämä tie on ihan tunnettu, että tässä suhteessa mitä ongelmia ei ole odotettavissa. Toinen toimintalinja on operationaalisen toiminnan järjestäminen eli neuvoston toiveiden muokkaaminen operationaaliseksi toiminnaksi tässä vastuu siirtyy ulkoisen hallinnolta sitten noiden joukkojen johdolle, joka neuvosto määrittelee. Kysymys on siitä, että suunnitellaan tuota operatiivista toimintaa niin, että saadaan toimintasuunnitelma, jonka neuvosto voi hyväksyä. Toivottavasti näin voidaan tehdä ihan muutaman viikon sisään. Ja sen jälkeen tunnustetaan nämä maat, jotka tarjoavat joukkoja Euroopan unionin käyttöön. Meidän täytyy myös täytyy ottaa käyttöön komentoketju. Ja täytyy tehdä selväksi, millainen se on. Sen jälkeen täytyy ottaa huomioon se, millä tavalla toimitaan ja EUn esikunta pyrkii tunnistamaan ne maat, jotka ovat valmiita olemaan mukana operaatiossa. Tässä suhteessa meillä on jo ollut erilaisia epävirallisia kontakteja, joiden avulla sitten voidaan jatkaa. Kolmas toimintalinja meidän kumppaniemme tietojen pohjalta ja olemme tietysti tiedottaneet asiasta myös pääkumppaneillemme, puhun jo Afrikan unionista, YKsta – Myös lähetimme kirjeen NATO-pääsihteerille tiedottaksemme tästä tilanteesta. Olemme tiedottaneet useille maille, Kanadalle, Turkille, Norjalle esimerkiksi. Ja jatkamme tiedottamista. Olemme tiedottaneet myös tuon alueen maille. Ja jatkamme tällaista tiedotustoimintaa myös tulevaisuudessa niin, että Euroopan unionin tavoitteet selkeästi tulevat esille. Hyvä puheenjohtaja, lopetan tähän kysymyksen, joka koskee taistelujoukkoja. Teknisesti Ja tämä taistelujoukko käsite on vielä kehitteillä. Tämä käsite on kuitenkin sen verran joustava, että se mahdollistaa sen, että voimme olla sitä määritelmää vielä muokkaamassa. Toinen kohta. YTPP on luonnollisestikin hallitusten välistä politiikkaa ja mm, jäsenvaltiot haluavatkin, että se jää sellaiseksi. Meidän täytyy tietysti kysyä eri jäsenvaltioilta, että ovatko ne valmiita tulemaan mukaan. Sekä marraskuussa, kun keskustelimme asiasta niiden maiden kanssa, jotka ovat mukana näissä taistelujoukoissa, ja niiden maiden kanssa, jotka ovat tulleet mukaan ensimmäinen ensimmäistä, niin nämä maat ovat sanoneet, että ne haluaisivat olla mukana virallisessa prosessissa, joten silloin ei voida ehdottaa näitä taistelujoukkoja kaikissa tapauksissa. Meidän täytyy myös pitää mielessämme sitä, että Eurooppa-neuvoston päätös joulukuulta oli sellainen, että täytyy nimen, omaan työskennellä siihen suuntaan, että taistelujoukkomääritelmää joustavoitetaan. Ja ne, jotka eivät halua olla siinä mukana, mm, ne maat voidaan korvata toisilla mailla, jotka ovat valmiita olemaan mukana taistelujoukoissa. mutta tammikuun työ ei ole vielä kantanut hedelmää, joten meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla taistelujoukkojen kanssa edetään. Täytyy jatkaa Euroopan neuvoston prosessin johdalta ja katsotaan sitten myöhemmin, missä ollaan. Kiitos. Très bien, merci. Euh, pour compléter... Paljon kiitoksia ja tämän kuvan, operatiivisen kuvan täydentämiseksi äh, Nikola Westcott, te voitte puhua poliittisesta ulottuvuudesta tässä kontekstissa. Olkaa hyvä. I'll be quite brief, uh, as you... Kiitos. Puhun aika lyhyesti, kun tässä on saatu täysi katsaus eu vasta asiaan. Tämä on toivon hetki Keski-Afrikan tasavallalle. Sampo Bansan Bankin pormestarin valinta siirtymäjän hallituksen johtajaksi tarjoaa mahdollisuuden poliittisen prosessin alkuun. Toivottavasti tämä konflikti loppuun, joka on kyllä ollut hallinnasta pois, mutta siinä tarvitaan kansainvälisiä sotilasjoukkoja paikan päälle maahan, jotka tarjoavat turvallisuutta, jonka puitteissa poliittinen prosessi voi tapahtua. Sitä se on se, mihin EU, Ranska ja ennen kaikkea AU, miska operaationsa kautta pyrkivät tekemään. Kuulitte sisäisestä turvallisuustilanteesta, joka on edelleen hyvin huolestuttava vielä senkin jälkeen, kun on ollut 3500 miestä miskajoukoista paikalla banguissa, niin ja vielä senkin jälkeen, kun Katrin Sambabansa valittiin, niin on edelleen ollut hyökkäyksiä, kuolemantapauksia itse bankuissa, puhumattakaan sen ulkopuolella. Antibalaka, Seleka, ovat, toimivat maaseudulla. Monet ihmiset ovat joutuneet siirtymään, he eivät tunne oloaan turvallisesti palaamaan, palatakseen kotiin. Näissä olosuhteissa on aika vaikeaa poliittisen prosessin tapahtua, erityisesti kun puuttuu selkeästi määriteltyjä poliittisia ryhmittymiä ja johtajia. Eli paljon ennallistamista työtä täytyy tehdä. Ongelma kasaantuu, kuten Georgieva kertoi sosiaalinen tilanne on myöskin vaikeutunut. Sosiaalinen kudos on alkanut purkautua. Erot yhteisöjen välillä, ei pelkästään kristityt ja muslimit, kyse on myös näistä maanviljelijöistä, myöskin sitten karjan kasvattajista. ja paimentolaisten välillä. Mutta turvallisuustilanne on prioriteetti, koska silloin kun turvallisuustilanne on hyvä, niin sitten voidaan alkaa saada yhteisöjen välisiä sovitustoimia. Puhuttiin tällä viikolla Keski-Afrikan tasavallan uskonnollisista johtajista, jotka yrittävät saada sovintoa kovasti aikaan, mutta ilman turvallisuustilannetta siihen on vaikea päästä. kuten poliittisten turvallisuuden, turvallisuusasioiden komiteassa puhuttiin. Sitten poliittinen sitoumus on myös tärkeällä siellä. Ekaisin huippukokous painotti tai vahvisti Jotadian Chankain poisvetäytymisen ja aloitti uudelleen poliittisen prosessin osoittaa, että alueen maat yhdessä AUn kanssa ja kansainvälisen yhteisön kanssa omaksuvat asiaan yhteisen koordinoidun lähestymistavan, jotta poliittinen prosessi saadaan käyntiin. Tästä keskustellaan myös au huippukokouksessa ensi viikolla, johon osallistun komissiosen Pipalksin kanssa myös. Ekasin sitoutuminen on olennaista. Naapurimaat ovat tietysti vaikutettuna kriisissä, ne ovat kaikki huolestuneita leviämisvaikutuksista, oli sitten kyse pakolaisista tai yhteisöjen välis, uskonnollisten yhteisöjen välisestä jännitteistä, jotka voivat siirtyä heidän omiin maihinsa. Eli heillä on välitön intressi siinä, että yritetään saada aikaan rauhanomainen poliittinen prosessi ja että saadaan aikaan hallintorakenteet maahan. Me Euroopan unionissa yhdessä AUN kanssa teemme työtä heidän kanssaan, jotta jälleenrakennus saadaan käyntiin, kuten muissakin tilanteissa. Sen vuoksi poliittiset pyrkimykset ovat suunnattu sitä kohti, että tuetaan hallitusta, tuetaan alueellisia pyrkimyksiä, ja tämä kaikki toimii käsi kädessä YK kanssa. Kenraali Legai, erityisedustaja Binokan kautta sen toimii ja tukee myös näitä toimia siinä määrin, kun voimme kehitysyhteistyörahoja käyttää osaa niistä mahdollistamaan jälleenrakennuksen valtion rakenteille saadaan virkamiehet takaisin toimistoihinsa, virkoihinsa, varmistetaan, että he saavat palkkansa, että voivat alkaa prosettoida valmisteveroja, muita tuloihin liittyviä asioita. Teemme sen. Edustustamme paikan päällä, joka on tehnyt työtä koko kriisin ajan bankuissa, on läheisessä yhteydessä uusien eh, valmiteen kanssa. Katsotaan, mitä tarvitaan, mitä voidaan tehdä. Ja ulkosuudenhallinto Defcon kanssa yhteistyössä esittää ehdotuksia siitä, että mitä pikapua voidaan antaa, oliko se sitten budjetista, jos saa varoja käytössä, tai sitten vakausväline. Eli niin, voimme toimia nopeasti, jos keski Afrikan tasavallalla on voimavaroja rakentaa näitä valtiorakenteita, joita siihen tarvitaan. Tämän verran minulta tältä erää mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos. Bien, euh, merci pour toutes ces... Paljon kiitoksia kaikista näistä puheenvuoroista. Monet jäsenet haluaisivat käyttää puheenvuoron tässä keskustelussa. Anna Gomez aluksi. Olkaa hyvä. Äh, merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ähm, esittää eräitä kysymyksiä. Äh, Nicholas Westcott ähm, Uskotteko te, että kansanmurhan riski on nyt vähentynyt näiden kehityskulkujen seurauksena? Ja uskotteko, että olemme onnistuneet välttämään alueellisen kriisin leviämisen esimerkiksi Sudanin kohdalla? Olen sitä mieltä, että Etelä-Sudanin kriisi on riippumaton kriisi, siis kotoperäinen kriisi, mutta onko joku yhteys siihen olemassa? Ja sitten YTPP-operaation liittyen, kuinka kauan, hyvä kenraali, uskotte, että tämä tulee viemään aikaa? Joudummeko me seuraamaan tätä kärsimystä ja sitä, että jäsenmaat vitkuttelevat tarjotessaan joukkoja käyttöön. Eihän organisaatio täällä Brysselissä ole yleensä se ongelma, vaan ongelmat ovat jäsenmaissa. Ne vitkuttelevat. Ja haluaisin kysyä Nicolas Westcott tai Didier Lenoir Usein puhutaan tästä uskonnollisesta ulottuvuudesta, mutta uskoakseni se on toissijainen. Minä kohtasin Kretian nimisen henkilön. Anteeksi, kristyksi itseään kutsuneen henkilön, joka kertoi syöneensä jonkin surmatun perheen jäsenen elimiä Enpä usko, että tässä uskonnosta oli todella kyse. Minkälainen uskonnon ulottuvuus tässä siis on mukana? Kiitoksia. Kiitoksia, Van Orden. Uh, thank you very much, uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. No kun tämä operaatio on pitänyt niin kovin kiireesti hoitaa, niin varmaankin on paljon yksinkertaisempaa, että Ranskan joukot sen hoitavat käyttäen ihan tavallista komentoketjua. Nyt sen sijaan on otettu käyttöön tällainen monimutkainen EU-tilanne, jossa päämaja on Larissassa kosmeettisista EU-poliittisista syistä. Kiinnostava olisi kuulla, mikä määrä joukoista, jotka ovat mukana operaatiossa, on muita kuin ranskalaisia – eikä minulla ole aivan selvää myöskään se, että <clears throat> mikä tämä tehtävä on. Onko se tehtävä se, että taataan lentoliikenne Banguin ja mikä on operationaalisen perimetrin laajuus. Onko se laajempi kuin lentokentän alue Onko pelkästään puolustuksellista operaatiosta kysymys vai onko tässä jotain etäelementtejä mukana, jolloin tulee erilaiset säännöt kyseeseen. Lisäksi minua kiinnostavat myös tähän lopputilanteeseen liittyvät kysymykset. Sanoitte, että tässä on puolen vuoden operaatio kyseessä. Tuon puolen vuoden kuluttua mikä olisi se tilanne, joka mahdollistaisi operaation päättämisen? Aiotteko silloin luovuttaa tilanteen Afrikan unionille, siis puolen vuoden kuluttua? Merci. Enfin, Madame Lösing. Kiitoksia, edustaja Lösing. Ähm, ja, vielen Dank. Äh, niin, kiitos. Kollega kehitysyhteistyövaliokunnasta, en nyt näe nimeä, niin hän sanoi ihan täsmällisesti, että montako miljoonaa nyt sitten miska, mis operaatiolla voidaan antaa. Ja sitten kun on selkeästi pienempi osuus humanitaariseen osuuteen, niin miten, mikä se on. Joulukuun lopussa Joan Lio, Lääkärit ilman rajoja puheenjohtaja, avoimessa kirjeessä, että puuttuu resursseja humanitaariseen apuun. Eikö tämä ole väärä tie, että suur, selvästi suurempi osa ja sitten myöskin kehitysrahastosta, Afrikan kehitysrauhanrahastosta, niin annetaan sotilaalliseen operaation rahoitusta. Eikö tämä raha olisi paremmin käytettynä humanitaarisiin apuun? Ja tämä kysymykseni, ja tässä halusin ottaa esille sen, että tähän sanottiin selvästi, että demokraattiset edustajat jäsenvaltioiden väestöstä, heidän täytyy antaa hyväksyntänsä, kun sotilaallisia voimia jäsenvaltioista käytetään. Eli haluaisin esittää täällä kysymyksen, että jäsenvaltioiden ihmiset, niin eikö heidän pitäisi saada paljon selkeämmin tietoa tästä? Koska heidän verovaroillaanhan käytetään rahaa niin, että se on kehitysyhteistyörahaa, mutta käytetään sotilaallisiin tarkoituksiin. Eikö tämä ole selkeä puute demokratiassa ja läpinäkyvyydessä? Merci. Uh, je vais donner... Kiitoksia. Annan Didier Nuorle ensimmäisen puheenvuoron, sillä hän joutuu poistumaan pian salista tämän jälkeen käymme puheenvuorokierroksen ja De Bruer myöskin, joka on humanitaalisten ja siviilin suojeluoperaatioiden mm, johtaja humanitaarisen avun pääosastossa saa puheenvuoron tämän jälkeen. Kiitoksia. Hyvin nopeasti vastasin nyt operaation itsensä liittyviin kysymyksiin. Aivan aluksi tätä operaatiota Atena-mekanismi, äh, hallitusten välinen mekanismi rahoittaa. Ja Tämän vuoksi Tämän vuoksi tämä Atena-mekanismi on siis luotu. Olisi ollut yksinkertaisempaa ranskalaisille ottaa tämä operaatio itse hoitaakseen. Tai eihän nyt ole mikään salaisuus ainakaan se, että Ranska on tässä ollut se jäsenmaa, joka on ajanut tämän tyyppisen operaation aloittamista. Ulkosuhdehallintohan ei voi tämän tyyppistä toimea itse aloittaa. Ranska joka tapauksessa Ranskan valtionpäämiestässä on ollut kyseessä. Sitten bankiin liittyen kyseessä oleva operaatio toimii Bangin alueella – ja operatiivinen suunnittelu ja operatiivinen johto tekevät päätökset siitä, missä tarkalleen se toimii. Ja aivan samoin on tämän muun toiminnan suhteen. Operatiivinen johto teki analyysinsä jälkeen päätökset ja luonnollisesti neuvosto hyväksyy nämä päätökset. Sitten viimeinen kysymys. Minä keskustelin kuuden kuukauden operaatiosta, mutta kyseessä on kuusi kuukautta sen jälkeen, kun täysi operatiivinen valmius on saavutettu. Tämä on hyvin tärkeä seikka. Kuusi kuukautta siitä, kun operatiivinen valmius on saavutettu. Tähän tulee menemään vielä aikaa ja arviomme usko, arviomme mukaan Ranskan ja Yhdysvaltain mahdollisesti Miskalle tarjoaman tuen jälkeen. Miska voi näiden kuuden kuukauden operatiivisuuden jälkeen taata turvallisuuden tason. Tässä on tietyn tyyppinen siltaoperaatio kyseessä toisen operaation kanssa. Miska-operaatiota pyritään tukemaan, kunnes se pystyy itse ottamaan koko operatiivisen vastuun. Sitten Aikatauluun liittyen suunnitteluprosessi on käynnissä. Tällä hetkellä on vaikea vielä puhua tarkoista aikarajoista. Jos kaikki sujuu oikein, jos operatiivinen suunnittelu tapahtuu nopeasti, ja sehän on jo aloitettu, ja jos joukkojen käyttöönotto sopii kuten suunniteltua, uskoakseni jo tulevina viikkoina saamme tuloksia eurooppalaisesta toiminnasta bankin alueella. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavana kerran Klave, olkaa hyvä. Uh, just to elaborate a little bit on two... Valaisen kahta kohtaa lyhyesti kysymys Rova Gomezilta uskonnollisista elementeistä. ja Afrikan rahasto Kansanmurhan riski ei ole suuri tällä hetkellä, en sanoisi niin. Tämä on siviilikonflikti ja monet eri elementit liittyvät siihen. On tietysti yhteisöjen välisiä jännitteitä, jopa etnisiä eroja, tällaiset pääasiassa muslimit, jotka ovat paimentalaisia sitten etelässä ja lännessä, ovat pääasiassa kristittyjä maanviljelijöitä, mutta ei pelkästään. Eli monia, monia osatekijöitä vaikuttaa asiaan. Riski siitä, että siviilikonflikti laajenee eh, tai eskaloituu, kärjistyy, ehkä johtaa sitten etisen puhdistuksen piirteisiin, se on kovin suuri. Ja ennen kuin lakijärjestys voidaan palauttaa, kaikki nämä osatekijät eh, ovat vaarassa tulla vaikuttamaan ihmisten tilanteeseen. Eli lain järjestyksen palauttaminen mahdollistaa sitten myös puuttumaan, kuten sanoin. Eli kun yhteisövälinen luottamus ja rakenteet ovat romahtaneet, se on kärjistämässä tätä konfliktia, siihen voidaan sitten puuttua. On pyrkimyksiä äh, sovintoon sekä uskonnollisten yhteisöjen välillä, kylien välillä, eli eri etnisten yhteisöjen välillä – he tarvitsevat mahdollisuuden toimia. Siirtymään joutuneet jopa pakolaisleireillä on laaja kirjo ihmisiä, jotka elävät yhdessä, joiden täytyy pystyä elämään yhdessä, niin että pystyvät jossain määrin luottamaan toisiinsa. No toiseksi Afrikan rauhanrahaston käyttäminen. Kuten komission Georgieva kertoi teille, EUn panos on suuri, jotta voidaan antaa humanitaarista tukea. Avunantajat itse sanovat, että tarvitsemme turvallisemman ympäristön, jossa tätä apua voidaan antaa. Muuten me emme saa sitä perille. Eli ilman turvallisuutta humanitaariset pyrkimykset eh, osittain eivät pysty toimimaan tehokkaasti ja osittain ei ollenkaan. Ja sitten voi, voidaan tukea vuosia pakolaisleiriä, mutta jos ihmisillä ei ole turvallista ympäristöä, jossa he voivat palata kotiin, eivät voi korjata satoa, eivät voi elää normaalia elämää. Eli tämä on välttämätön ehto, ennakkoehto, turvallisuus sille, että voidaan antaa humanitaarista apua se perille ja palata rauhanomaiseen poliittisiin rakenteisiin, jos ihmiset voivat palata kotiin ja, kotiin ja viljellä omia peltojaan. Eli ei ole eroa sen välillä että pyritään parantamaan turvallisuustilannetta ja antamaan humanitaarista apua, niin kulkevat käsi kädessä. Ja sen vuoksi nämä varat, joita tarjoamme EDFstä, että, jolla sitten tuetaan Miska ja Afrikan rauhanrahastoa, ovat olennainen osa sitä, että mahdollistetaan, että humanitaarinen apu onnistuu ja sitten parannetaan tilannetta, jossa normaali kehitys voi jatkua. Jos tätä rahaa ei käytetä, niin sitä pidemmin sitten jatkuu ihmisten kärsimys kuukausia vuosia ennen kuin turvallisuus voidaan saada palautettua. Eli tämä on kehitysinvestointi itse asiassa. Ja tätä mielelläni puolustan eurooppalaisille veromaksajille. Tätä rahaa käytetään hyvin, kun yritetään estää se, että ihmiset tappavat toisiaan ja yritetään mahdollistaa se, että kehitys pystyy jatkumaan vakaana. Merci. Moi, si je peux rebondir sur deux ou trois questions. Le risque de génocide, oui. Kiitoksia. Minäkin voin vastata muutaman kysymykseen. Kansanmurhan riski, kyllä todellakin se on aina läsnä, mutta täytyy tietää, mitä tällä kansanmurhalla tarkoitetaan. Jos jatkuvaa mm, väkivaltaa sillä tarkoitetaan, niin se on jotakin, mitä Ranskan joukot kohtaavat päivittäin tällaisia hirvittäviä väkivallan tekoja, jopa kannibalismia on todettu. Kun tämän tyyppinen väkivalta on vallalla, voitte kuvitella, minkälaisia riskejä on olemassa. Jos poliittinen toiminta ei suju hyvin, jos nyt selkäjoukkojen peräytyminen ei onnistu, hyvin. Ja jos anti-Balaka-ryhmä törmää siihen, meillä saattaa olla tietynlainen väkivallan eskaloituminen käsillä. Mutta kuten sanoin, jos tämä niin sanottu elämän lanka tämä logistinen tieyhteys katkeaa, tilanne on erittäin vakava ja tämä riski on yhä olemassa. Asiat eivät ole niin yksinkertaisia kuin voitaisiin kuvitella. Tässä minua jonkin verran operatiiviselta kannalta tällainen kulissi, äh, häiritsee tällainen ajatus, että pitää odottaa tilanteen rauhoittumista. Onneksi tässä EK-pääosastosta ja EFKosta on toimittu erittäin nopeasti. EK on ollut ensimmäisenä kentällä ja he tekevät työtään erittäin hyvin, mutta tässä yhteistyö on erittäin, erittäin tärkeää ja mielenkiintoista. Tällä tavoin voimme välttää hankalat tilanteet. Ranskan vil- äh, joukothan toimivat Bangin eri äh, kortteleissa, pääkaupungin kortteleissa, ja siellä ne ovat jatkuvasti lentokentän ympärillä turvaamassa lentokentän aluetta, ja ellei näin olisi voinut tapahtua, Ekon toiminta olisi kärsinyt, sillä sehän keskittyy nimenomaan lentokentän alueelle. Valtava määrä ihmisiä olisi voinut jäädä lentokentän alueelle mottiin jumiin, elleivät nämä joukot olisi onnistuneet varmistamaan alueen turvallisuutta. Ja tässä eh, mielessä nimenomaan sanoa, että kehitys on ollut rauhoittava. Meidän täytyy yhdistää kaikki mahdolliset välineet, eikä käyttää niitä vuorotellen. Me olemme aloittaneet pilottihankkeet ja bankin 15 korttelin ähm, johtajan ja paikallisten uskonnollisten johtajien kanssa. Olemme aloittaneet vuoropuhelun, jotta voisimme varmistaa näiden kortteleiden turvallisuuden ranskalaisten joukkojen ja miskaoperaation kanssa yhdessä. Ja olemme aloittaneet projekteja, joita ähm, joissa meidän ekopääosaston ähm, kollegamme pyrkivät luomaan esimerkiksi työpaikkoja. Ja nämä hankkeet ovat erittäin äh, tarpeellisia. Mitä tulee sen tähän kommentoketjukysymykseen, valitettavasti tässä täytyy pahoitella tilannetta, jossa me olemme tällä hetkellä Euroopan unionin alaisia. Esikuntia on nyt viisi. Mielestäni Keski-Afrikan tasavalta voisi olla erittäin hyvä globaalin lähestymistavan malli. Siitä nyt puhutaan. Me olemme puhuneet globaalista lähestymistavasta ja mallista. Mutta tällä hetkellä kyseessä on nimenomaan tilanne, jossa vain välineidemme yhtenäinen käyttö, yhdistäminen voi pelastaa Keski-Afrikan. Mutta luonnollisestihan Ranska tätä ei vain päätä. Kyseessä on Brysselille kuuluva asia. Ähm, varmaankin tarpeet ovat erittäin selvillä. Luonnollisesti ongelmahan ei ole mikään Ranskan ongelma. Malissa me olemme tuoneet äh, esiin Malin tapauksessa sen, minkä uhan tämä aiheuttaa Euroopan turvallisuudelle. Ja nyt meidän täytyy Keski-Afrikassa ihmisen kärsimyksen ja kansanmurhan uhan vuoksi toimia meillä on melko tärkeitä taloudellisia resursseja käytössä Keski-Afrikassa. Tässä kyseessä ovat sadat tuhannet eurot, eivät miljoonat. Ja tässä kuten mainittua, nämä sotilaalliset operaatiot, olivatpa ne sitten Euroopan unionin tai eivät, niin ne ovat jäsenmaiden rahoittamia, eivätkä Euroopan unionin. Kyseessähän on tämä mekanismi, joka meillä on aikaisemmin ollut käytössä jo esimerkiksi joukkojen rahoittamisen osalta Somalian tapauksessa. Kiitoksia nyt Ekosta. Herra Buer, te voitte puhua humanitaarisesta ulottuvuudesta tässä toiminnassa, olkaa hyvä. Euh, Kiitoksia varsinkin lyhyesti siitä syystä, että tämä kaikki on tullut jo useaan otteeseen esille maanantaina kehitysvaliokunnassa. Ja minun puheenvuoroni sisältää vahvistuksen sille, mitä useat muut puheet olivat todenneet. Täällä sanottiin, että tämä on ikään kuin unohdettu kriisi tuolla alueella, Maanantaina tässä suhteessa meillä oli tärkeä päivä, koska saimme nähdä miltei samanaikaisesti yhtäältä neuvoston tekevän päätöksen ja toisaalta kansainvälisen yhteisön asettavan liikekannalle ja keskittyvän, keskittävän toimensa, jotta se tarjoaisi humanitaarista apua maan rakentamiseksi. Niin me olemme sitä mieltä, että aivan kuten todettiin, nämä molemmat menet käsi kädessä. Turvallisuuden lisääminen siis humanitaarisen avun kanssa. Ja uudelleenrakentaminen maassa on myös tärkeää. Ympäristön turvaaminen on myös tärkeää, jotta voidaan mahdollistaa se, että humanitaarinen apu pääsee perille Lisäksi meidän täytyy myös valmistella sitten poistumista alueelta. Esimerkkinä ymmärrettävistä syistä olemme olleet mukana massiivisen määrän Chadin pakolaisten poistumisesta, jotka, kuuluvat, jotka ovat muslimeita, sillä siellä on monia välttämättömiä taloudellisia, yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja taloudellisia tekijöitä, joita tarvitaan maan jälleenrakentamiseen. Mutta vahvistaa se, mitä Didier Lenoir sanoi, meidän voimme vain olla tyytyväisiä tähän koordinoinnin tasoon, joka on saavutettu. Tämän ovat myös eri toimijat ottaneet esille. Se, että toimitaan Bangina-alueella on erittäin tärkeää humanitaarista näkökulmasta katsoen, emmekä saa odottaa, unohtaa myöskään tuota maaseutua. Vielä emme tiedä kaikista niistä tarpeista, joita siellä on, mutta ne ovat todennäköisesti aivan valtavia. Niihin täytyy tutustua heti, kun humanitaarista apua voidaan viedä sitten niille alueille, joihin tähän mennessä ei ole voitu viedä. Vahvistan myös, että humanitaarista puolelta katsoen on erityisen tärkeää vahvistaa tuo yhteys Kamerunin. Se on erittäin tärkeä väylä, jotta voidaan viedä sitä apua ja materiaalia, jota siellä tarvitaan kansan, bankin kansan auttamiseksi. Turvallisuustilanne on edelleenkin erittäin vaihteleva. Westcott muistutti siitä, että viime tuntien aikana olemme saaneet nähdä tapahtuma, jossa ainakin kymmenisen kuollutta on ollut pääkaupungissa. Ja ongelma on erittäin hankala. Aseista riisunta ei ole vielä toiminut riittävän hyvin. Meillä on myös maanantain konferenssin seurauksena – tietoja. 150 miljoonaa humanitaarisena apuna ja lisäksi vielä kehitysapua lisäksi 180 miljoonaa. Tavoitteena on nyt se, että täytäntöönpano taataan nopeasti. Tavoitteenamme on helmikuun puolesta välistä järjestää yhteinen operaatio, joka avulla voidaan integroida tämä toiminta myös kansainvälisen yhteisön kanssa. Meidän täytyy myöskin varmistaa humanitaarisen avun hyvä koordinointi paikan päällä kumppaneidemme kanssa. Meillä täytyy olla useita lukuisia kumppaneita, jotka toimivat ammattimaisesti ja tässä suhteessa Lääkärit ilman rajoja järjestön on erittäin voimakas. On erityisesti kiinnittänyt huomionsa humanitaaristen kumppaneiden organisointiin eikä niinkään rahoitukseen. Käytettävissä olevat varat ovat aina olemassa ja niitä on edelleen vahvistettu. Logistiset kysymykset pitää myös ottaa esille, kuten humanitaarisen avun perillevienti millä tavalla tahansa, vaikka ilmateitse on tullut esille olemme kykeneet rahoittamaan äh, rahtikuljetuksen, joka on edesauttanut humanitaarisen avun viemistä suoraan pankiin, mutta edelleen täytyy ponnistella koordinointipuolella. Olemme ilahtuneita siitä, että tässä on myöskin tekniseltä puolelta otettu käyttöön lisätoimia humanitaarisella puolella, eli tämä ensimmäisen hätäavun myöntäminen kuuluu tällaiseen moniulotteiseen apuun. Kysymys on siitä, että varmistetaan virkamiesten palkkojen maksu hallituksessa. Hallitus, joka nyt tulee käyttöön. Palkkoille maksettu enää kolmeen kuukauteen. Me tiedämme, että kansainväliset rahoituslaitokset ovat valmiita olemaan mukana, mutta meidän täytyy luoda paikan päällä ehdot, joiden avulla näitä varoja voidaan jakaa turvallisesti. Meidän täytyy myös käynnistää uudelleen talous syöttämällä sinne uudelleen rahaa. Siitä syystä aiomme tukea yhdessä kollegoidemme kanssa hankkeita, jotka tukevat tilanteen, jossa voidaan saada käteistä paikallisille markkinoille. Aiomme myös ottaa esille sosiaalipalveluiden takaamisen. Terveyspalveluita ei ole paikalla saatavilla juuri lainkaan ja se on aivan oleellista. Lasten tulee kyetä myös päästä kouluun. Jos ei, niin silloin meille tulee tällainen hukattu sukupolvi kyseeseen. tässä täytyy hyödyntää myös kansalaisjärjestöjä. Meidän täytyy myös varmistaa se, että elintarvikkeita on riittävästi varastossa. Varastojen täytyy kestää ainakin kaksi kuukautta, jos tämä ei ole mahdollista ja jos maanviljelijät eivät ole mukana tarjoamassa riittävästi elintarvikkeita ja emme saa sitä seuraavasta sadonkorjuusta, niin silloin seuraava vuosi on yhä vaikeampi. Tässä hyvä puheenjohtaja nämä asiat. Nämä asiat kulkevat käsi kädessä turvaamisen ja turvallisuuden kanssa. Hyvin lyhyellä aikavälillä työskentelemme nyt tällaisen sadan päivän aikataulun puitteissa YK-ehdotuksesta. Tämä päättyy tuolla maaliskuun lopussa ja toivottavasti silloin saadaan asiat kuntoon. Eh, kiitoksia. Kaksi puheenvuoroa. Edustaja Löysing, olkaa hyvä, ja Sarjantin tämän jälkeen. Minulla olisi ollut lisäkysymys. Herra Westcott nyt periaatteessa siihen jo vastasi, koska sanottiin, että olisi vain Atenomekanismin kautta rahoitus, mutta herra Westcott sanoi selvästi, että kyse on rahoituksesta, Afrikan unionin äh, militaariseen operaatioon Afrikan raharahaston kautta. Ja hän sen perustelikin, että miksi. Thank you, Chair. I appreciate the, the chance to still ask a question. To... Arvosta mahdollisuutta kysyä vielä kysymyksen. Kaksi kysymystä oikeastaan. Toinen koskee tätä sanaa kansanmurha, koska olen vähän äh, hämmentynyt, se on su- suuri sana, mutta Ilmeisesti Westcott sanoi, että hän ei pidä tilannetta sellaisena, että sitä tulisi murra murha, mutta sitten arvoisa äh, Ranskan edustaja käytti sanaa eri tavalla. Ja mielestäni on tärkeää ymmärtää täsmälleen, mitä tarkoitatte, kun sanotte ei tai kun sanotte kyllä. Käyttäen tätä sanaa, koska se johtaa ihan täysin erilaisiin lähestymistapaan. Eli voisitteko valaista tätä vielä lisää? Toinen kysymys liittyy siihen, mitä EH-pääosaston humanitaarisen avun ja palastuspalvelun edustaja sanoi, eli nämä maaseutualueet. Sinne ei ole vielä pääsyä. Ja mietin tässä, että kun eurooppalaiset joukot sinne menevät, niin mikä strategianne on, että voidaan saada suurempi osa maata hallintaan, koska tarvitsemme sitä, että pääsy maaseutualueelle olisi. Kiitoksia Westcott ja Klavia. Tämä on myöskin tämän keskustelun johtopäätöstä. Me kerromme tämän sudan kysymykseen. Olkaa hyvä. Um, what has been... Kiitoksia hyvin lyhyesti. Pitkään on jo sanottu, että kansanmurha vaara on olemassa maassa. Tämä on yksi syy eh, siihen, miksi olemme olleet vakuuttuneita, että meidän täytyy nopeuttaa toimintaamme. Emme ole vielä siinä tilanteessa, enkä aio nyt ryhtyä ihmisoikeuslainsäädäntöväittelyyn, mutta tämä tilanne on sellainen, että etniset puhdistukset ovat mahdollisia ja sen kaltainen tilanne nyt on voimassa, jossa yhteisöt ovat ja jopa väkivalloin eroamassa toisistaan. Se repii yhteiskunnan kudoksen hajalle. Ja sen seurauksena on erittäin tärkeää tehdä näitä sovitteluyrityksiä, mutta ihmisten teitä antaa hyökätä toisensa kimppuun enää, jotta näitä tapahtuisi. Kovin on monimutkainen tilanne tuolla kentällä. Ja kuten sanoin, tähän konfliktiin on monta eri aihetta hämmästyttävää on se, että monet keski sanovat, että, että emme tunnista itseämme tästä. Olemme perinteisesti eläneet aika mukavasti keskenämme. Eri etnillä, etniset ryhmät, uskonnolliset ryhmät. Emme tiedä, mitä täällä oikein nyt meille tapahtuu tässä tilanteessa. Auttakaa meitä palauttamaan rauhaa ja sitten varmaan voimme rakentaa yhteisömme uudelleen. Se on meidän tavoitteemme. Oui, merci. Oui. Kiitoksia. Minä en usko, että Kuten edustaja tässä sanoi, olemme nyt kansanmurhan uhan alla, mutta väkivaltaisuuksia esiintyy erittäin paljon ja uhka on tietenkin ilmassa. Kun avaamme selkalle tien, se tehdään, jotta raskaampaa aseistusta ei ottaisi käyttöön. Me olemme keskittyneet bankin alueelle, me emme voi mennä näihin provinsseihin, ja kun provinssit eivät ole rauhoitettuja, siellä on yhä kansanmurhan riski olemassa. Me olemme puhuneet Chadin eh, siirtyvistä ihmisistä esimerkiksi, ja eh, tällä tilanne voi olla erittäin vaarallinen. Tällainen rangaitsemattomuus ja anarkia, joka on vallalla, voi luonnollisesti erittäin nopeasti, kuten muualla olemme havainneet, johtaa kansanmurhaan. Kyllä, Vastauksena kysymykseen kyllä riskit ovat yhä olemassa ja logistiikka, puutteet, muut mainitut puutteet MISKA-operaatiossa ja se, että ranskalaiset joukot eivät voi mennä näihin maakuntiin toimimaan ja se, että me kontrolloimme koko maan aluetta hiukan huonosti. Ja sitten nämä logistiset uhat. Kaikki nämä asiat tarkoittavat, että ei tässä ole todellakaan ristiriita uhkaan olemassa. Kiitoksia, paljon kiitoksia, että kerroitte tilanteesta tällä hetkellä. Luonnollisesti seuraamme tarkasti erilaisia turvallisuus- ja humanitaarisia tilanteita niiden kehittymistä maassa ja myöskin tämän operaation kehitystä, EUFOR RCA-operaation kehitystä, sillä sehän on juuri alivaliokuntamme toimen alaa. Me emme halunneet tänään liikaa ryhtyä esittämään erityisiä kysymyksiä liittyen näihin tuleviin operaatioihin, mutta meillä on paljon avoimia kysymyksiä jäsenmaiden osallistumisesta ja joukkojen koosta. Uskoakseni paljon asioita on käynnissä tällä hetkellä. Tietyllä tavalla suljettujen ovien takana, mutta täytyy toivoa, että asiat etenevät erittäin nopeasti. Paljon kiitoksia erityisedustaja ja kenraali. Kiitoksia. Voimme nyt siirtyä sitten Etelä-Sudanin tilanteeseen. Kaikki varmaankin tietävät, kuinka dramaattinen tilanne Sudanissa on ja minkälaisia kehityskulkuja viime vuoden lopulla maassa on tapahtunut. Nehän jatkuvat tälläkin hetkellä. Euroopan unioni toimii aktiivisesti maassa. Meillä ei ole vain varsinaista YTPP operaatiota. Meillä oli Juban lentokentän alueen vakauttamiseksi YTPP-operaatio, joka uskoakseni on saettu päätökseen. Ja me emme ehtineet yksityiskohtaisesti täällä käsitelläkään tätä kyseistä mietintöä. Se on äh, harmillista. Euroopan unionin äh, nykyisen toimintaan liittyen luonnollisesti paljon poliittisia ponnistuksia tehdään. Euroopan unioni toimii Afrikan sarven alueella ja tällä alueella erittäin aktiivisesti. Ja myöskin humanitaarinen ja kehitysyhteistyöala ovat niitä, joissa Euroopan unioni on erittäin sitoutunut. Äh, annan nyt aluksi Nikola Westcottille puheenvuoron. Tämän jälkeen kehityksen pääosastosta kollega, mutta Georgieva, olkaa hyvä. The humanitarian, humanit- niin, olemme kovin tietoisia tästä humanitaarista tilanteesta, joka on niin nopeasti huononemassa Etelä-Sudanissa. Se, mitä sanottiin Keski-Afrikan tasavallasta, miellytti minua. Ei voida sanoa, että EU tai kansainvälinen yhteisö olisi jättänyt Etelä-Sudanin huomiota viime vuosien aikana. Vuonna 2011-2013 EU hyväksyi useita eri hankkeita, ...85 ja 185 miljoonaa suuruudeltaan koulutuksessa, oikeusvaltioperiaatteen edistämisessä, terveyspalveluiden lisäämisessä – ja meidän valiokuntamme on hyväksynyt viime vuonna mietinnön, jonka kollega de Kaiser valmisteli, joka koski tuota valtion rakentamista ja Etelä-Sudanin kehitystä. Haluaisin mainita tuosta mietinnöstä, että varoitimme, että kansainvälinen yhteisö ei ollut tehnyt työtään loppuun vuonna 2005 rauhansopimuksen nojalla, ja sen täytäntöönpano on huolestuttavaa Olemme erityisesti vedonneet siihen, että Etelä-Sudanin hallitus ja parlamentti vievät eteenpäin aseista riisuntaa ja uudelleen integrointia sotilasjoukoille, jotta uudistuksen voidaan saada aikaan. Olimme myös sitä mieltä, että EUlle ei olisi viisasta lähettää erityisedustajaa Etelä-Sudanin niin kauan kuin kun siellä on niin paljon tehtävää Tuossa mietinnössä sanotaan myös, että kehitys voi olla vain myönteistä silloin, menestyksessä silloin, jos johtajat Etelä-Sudanissa haluavat ja ovat kykeneviä kantamaan vastuunsa. Viime vuosien kansainväliset diplomaattiset ponnistukset ovat erityisesti keskittyneet niihin ratkaisemattomiin kysymyksiin ja jännitteisiin, jotka ovat olemassa pohjois- ja etelävälillä. Se on logista ja välttämätöntä, mutta on selvää, että Etelä-Sudanissa on myös potentiaalisia konflikteja. Ja ehkäpä meidän olisi pitänyt kiinnittää huomiota enemmän niihin. Meille on selvää, että vastuu tämänhetkisestä tilanteesta kuuluu Etelä-Sudanin johtajille. Näiden täytyy lopettaa syyttely ja asioiden käyttäminen omiin henkilökohtaisiin tarpeisiinsa etujen ajamiseksi raportit ovat sieltä erittäin huolettavia. Tuo jokainen haudasvaltio on erilainen, mutta Etelä-Sudanin tilanne on erityinen, josta voimme ottaa oppia. Meidän DEVE-valiokunnassa äh, olisi mielenkiintoista saada tietää, mitä komissio ja ulkosuhdehallinto ovat mieltä Ja haluaisimme tietää, oletteko sitä mieltä, että tuen uudelleen suuntaaminen on välttämätöntä, jos nämä tämänhetkiset, jos tämänhetkisistä konflikteista päästään. Thank you very much, Madam Kretu. Uh... Kiitoksia, Rova Kretu. Sitten herra Westcott. Thank you, Chairman. I wouldn't hesitate to describe the situation in South Sudan at present as... Onko Etelä-Sudanin tilanne tällä hetkellä tragedia? En epäröisi nimittää sitä niin siis nuori valtio maailmassa. Itsenäisyysjuhlallisuudet, siellä olin Katrin Astonin mukana 2011. Se on joutunut siviilikonfliktien saaliiksi, kuten nuoret valtiot joskus, joskus sinne kohdalla näin käy ja loppujen on näkyvissä. Miten näin on käynyt näin nopeasti ja brutaalisti? Miksi? Kaikki itsenäisyysliikkeet ovat yleensä koalitioita. SPL, SPLA itse eivät ole poikkeus. Aina tiedettiin, että SPLM, siihen liittyy eri ryhmiä, jotka olivat tulleet yhteen taistellakseen Etelä-Suomen itsenäisyyden puolesta. Sitten lopulta saivat kansainvälistä tukea ja onnistuivat. Oli korkeita odotuksia että valtion rakentaminen, jonka piti seurata tätä, kun otetaan huomioon, että infrastruktuuria puuttui, fyysistä infrastruktuuria puuttui etelässä, niin että se mahdollistaisi sen, että va- valtio pystyisi rakentamaan kattavat poliittiset rakenteet, uudet instituutit aika nopeasti. Euroopan unionina olemme olleet tukemassa tätä valtion rakentamista. Ihan äskettäin olimme allekirjoittaneet valtion rakentamista koskevan sopimuksen. Kuitenkin poliittiset jännitteet SPLMn sisällä levisivät, sitten eskaloituivat väkivaltaisiin toimiin. Tässä kansallisessa toimeenpanokomiteassa 15. joulukuuta. Ja se sitten on levinnyt kautta maan. Tämä johti aseelliseen konfliktiin, joka tällä hetkellä koskee laajakirjoja eri ryhmiä. Tämä on aika monimutkainen sotilaallinen tilanne sen vuoksi. Ja vaikka on yksilöitävissä oleva äh, kapinallisryhmä, liittyy äh, varapresidenttiin, ainakin epävirallisesti. Hallitus on pidättänyt monia poliitikkoja Dubassa, anteeksi Jubassa – Jotkut heistä ovat dinkoja, ei välittömästi nuoreita, he eivät Mashata välttämättä, välttämättä tue, vaan monia eri ryhmiä. Ja huolimatta vetomuksesta, että heidät vapautettaisiin, niin he ovat edelleen pidännettyinä. Tilanne on edelleen heikentynyt, taistelut jatkuvat tälläkin hetkellä, kun täällä puhumme. On yli 10 000 ihmistä, on arvioitu, että on kuollut jo tässä konfliktissa melkein puoli miljoonaa. Ovat joutuneet siirtymään ja siirtyneet vielä edelleen jotkut heistä. Etelä-Sudanista paetaan Sudaniin, taisteluja pakoon, eli päinvastainen tilanne kuin aiemmin. Ja mitä pidempään taistelu jatkuvat, kuten täällä, kuten Keski-Afrikan tasavallassa, niin on vaara siitä, että etniset riidat kärjistyvät, valtiorakenteet tällaisena kuin ne on nyt rakennettu, niin tuhoutuvat. Mitä yritetään tehdä tilanteen ratkaisemiseksi? Alueelliset organisaatiot, IGAD, jota johtaa Etiopia, on äh, alussa ollut johtoasemassa, on pyritty samaan aikaan sovintoprosessi. Ja liittämään se sitten välitystoimiin, jonka ovat pitäneet Etiopian, Kenian, Ugandan ja Sudanin tai se on näiden valtioiden osallistumilla saatu aikaan. Ja välittäjät ovat sitten matkustaneet Addis Abeban ja Juban välillä, puhuneet kaikille ryhmittymille, mukaan lukien Riek Mashar ja pidätetyt poliitikot, jotta voidaan sitten täyttää tämä pääprioriteetti ja täällä saadaan ottaa poliittinen prosessi, että voidaan sovittaa nämä SPLM-sisäiset erimielisyydet, että saadaan aikaan poliittiset rakenteet uudelleen, joiden puitteissa eroja sitten voidaan sovitella rauhanomaisesti. Nämä keskustelut eivät vielä ole johtaneet aselepoon. Aiemmin tämän viikolla toivottiin, että sellainen voitaisiin julistaa. Presidentti Kiir sanoi, että hän voisi julistaa sen. Mashar ei ole vielä päässyt niin pitkälle. Maanantaina tiistaina toivottiin, että olisi ollut allekirjoittaminen tälle sitten äh, suunniteltiin, että tänään olisi ollut Jubassa Igadin kokous, mutta kun asenlepoa ei ole julistettu, niin tätä kokousta on sitten lykätty. Pyrkimykset jatkuvat, jotta voitaisiin varmistaa, että poliittinen prosessi voi tapahtua, johon kuuluu mukaan nämä pidetetyt poliitikot, mutta tällä hetkellä hallituksen puoli sekä kapinallisten puoli molemmat näyttävät uskovan, että heidän omat intressinsä toteutuvat paremmin taisteluja jatkamalla. Viimeisen parin viikon aikana hallitus on saanut, saanut hallintaansa kaksi öljyä tuottavaa osavaltio pohjoisessa, Unitin osavaltio Malankaa ja sitten ylä Niilin osavaltion. Mutta kapinalliset hallinnoivat sillä alueella vielä pääkaupunkien ulkopuolisia alueita osittain. Myöskin Jonglain osavaltion pääkaupunki on saatu hallintaan hallituksen taholta, mutta ei koko osavaltio. Ugandan joukkoja on ollut hallitusten joukkoja mukana taistelemassa tämä salaisuus. Olemme ottaneet Ugandan kanssa asian esille. He sanoivat, että he tukevat laillisesti valittua hallitusta puolustaakseen itseään kapinallisia vastaan, jotka yrittävät sortaa valtioon. Se on heidän kantansa Ugandassa. Mutta se ei välttämättä auta rauhanprosessia, jos hallitus on sitä mieltä, että voivat ratkaista ongelmat pelkästään sotilaallisin keinoin. Ja tämä keskustelu nyt on meneillään. IGAD, kuten sanoin, on ollut johtoasemassa. Afrikan unioni sitä tukee. Afrikan unionin puheenjohtaja Juma on ollut itse vierailulla Jubassa Yhdysvallat, Norja, Yhdistynyt kuningaskunta, äh, anteeksi, YK ovat olleet tässä troikkana. Alexander Drondos, erityisedustajamme äh, Afrikan sarvessa, joka olisi halunnut tulla tänne tänään kertomaan teille asioista, mutta valitettavasti on vielä Addis Abebassa. Sukkuloi siellä se Addis Abeba ja Juban välillä yrittää tukea Igadia, että saadaan rauhanprosessi käyntiin ja ase, aseella paikaan. Lähden sinne, tapaan hänet siellä Addis Abebaan ensi viikolla huippukokouksen aikana voidaan sitten nähdä, mitä enemmän voidaan tehdä, jotta yritetään painostaa molempia osapuolia ja saada aikaan poliittisen prosessin alku. Sen vuoksi diplomaattiset pyrkimykset ovat olleet ensisijainen prioriteetti, jotta nämä kaksi osapuolta saadaan neuvottelupöytään. Ja aselepo on edelleen ihan välittömin vaatimus. Tietysti humanitaariset tarpeet äh, eskaloituvat. De Brouwer varmaan selittää teille tarkalleen, mitä teemme vastataksemme näihin tarpeisiin. Mutta olennaisia pyrkimyksiä meillä on ja ponnistuksia. Mutta että päästään näihin äh, syrjäisiin paikkoihin, tietysti se on vaikeaa konfliktin aikana saavuttaa siirtymään joutuneet. Konfliktin ratkaisu täytyy olla ensisijaista. Osa seurauksista tästä selkkauksesta ja että se on tulossa etniseksi on kasvavassa määrin raportteja kirjoituksista, joukkomurhista, raportteja. On hyvin tärkeää tutkia nämä tapaukset. Afrikan unioni on lähtenyt aloitteeseen perustaa mahdollisimman nopeasti tutkintakomissio. Olemme tarjonneet täyden tuen Afrikan unionille tässä, jotta voidaan varmistaa, että nämä väärinkäytökset eivät voi jatkua rankaisematta. Ja olemme tehneet työtä niin, että se voisi alkaa jo ensi viikolla, että aletaan kerätä näyttöä ja käsitellä sitä. Esitettiin puheenjohtajan näkökanta siitä, että mitkä ovat suhteet YK. YKlla on ollut kädet täynnä töitä tässä kriisissä. Se on huolehtinut suuresta määrästä sisäisiä pakolaisia, jotka ovat YK on tiloista etsineet suojaa. Se on aina paikka, jos he tulevat talossa turvalliseksi maassa. YK on selke- selkeästi sivilisuojelumandaatin puitteissa pyrkinyt huolehtimaan ihmisistä. Se, että ihmiset hakevat suojaa, siellä saattaa olla ihmisiä oppositiosta, riippuen siitä kuka hallinnassa alueella on. Se on johtanut tietysti jännitteisiin osittain, mutta me paheksumme kovasti Kierin hyökkäystä YK roolia kohtaan. Yritämme myös palauttaa luottamuksen etelä hallituksen ja YK välillä. Sen rooli on edelleen välttämätön turvallisuuden ja rauhan aikaansaamisessa. Yksi viimeinen näkökohta vielä neuvoston lausumassa, jonka maanantailta varmasti olette nähneet. Siellä on todettu, että jos on ihmisiä, joiden voidaan nähdä jarruttavan ja estävän rauhanprosessia selkeästi, niin sitten olisimme halukkaita harkitsemaan kohdistettuja toimia heitä vastaan. Mutta tietysti näin tehtäisiin vain läheisessä yhteistyössä alueen maiden kanssa ja AUn kanssa, mutta joka tapauksessa se on väline, jota käyttäisimme, jos tulee asianmukaiseksi sitä käyttää. Kiitos. Thank you very much, Mr. Westcott. And... Kiitos, herra Westcott. Ja sitten herra de Dorore. Merci beaucoup, monsieur le président. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti täydettääkseni Nick Westcottin puheenvuoroa. Hän aloitti korostamalla sitä, että Etelä-Sudan on nuori ja hauras valtio, ja jo ennen kriisin puhkeamista humanitaarinen tilanne Etelä-Sudanissa oli erityisen vaikea. Voisin tässä antaa jonkin verran lukuja arvion mukaan, YKn arvioiden mukaan 4,4 miljoonaa oli humanitaarisen avun tarpeessa, kolme miljoonaa puutteellisen ruoan saannin tilanteessa ja sisäisesti siirtyneitä oli satoja tuhansia, 230 maan ulkopuolellakin, Kongon demokraattisessa tasavallassa ja muissa naapurivaltiossa. Tämä tarkoittaa sitä, että nykyinen konflikti on hyvin huolestuttava humanitaarinen tarve on tällä hetkellä lähestulkoon päivittäin kasvava ja se on äärimmäisen huolestuttava. Eilen arvioiden mukana ovat yhä osittaisia arvioita. 560 sisäistä pakolaista arvioitiin olevan näiden ö, 120 aikaisemman pakolaisen lisäksi ottamatta lukuun nyt Etiopiassa erityisesti ja Ugandassa olevia maan ulkopuolelle jo paineita henkilöitä. Nämä luvut kasvavat päivä päivältä. Ne ovat äh, nyt tämän maanantain arvioita liittyen tähän humanitaariseen tilanteeseen, joka aivan päivittäin päivä päivältä pahenee. Meillä on myöskin ähm, rahoitusongelma tällä hetkellä. Kyllä todellakin alun perin meillä oli 50 miljoonan äh, euron humanitaarisen avun suunnitelma vuodelle 2014 Etelä-Sudanin osalta, mutta nämä 50 miljoonaa oli tarkoitettu sellaiseen tilanteeseen, joka oli vallalla ennen kriisin puhkeamista. Nyt meidän tulisi kirjallisesti voida vastata tähän tilanteeseen, joka pahenee silmiemme alla. Tässä keskustelin siitä, että pakolaisten määrä kasvaa päivä päivältä naapurimaissa. Ja pakolaisten ja sisäisten pakolaisten tilanne koko Afrikan sarven alueella oli jo kansainvälisen yhteisön mielestä aikaisemminkin erittäin vakava. Ja myöskin tällä alalla. Humanitaarisen tuen suuruus on jo ennen kriisiäkin ollut riittämätön arvioiden mukaan. Tämän lisäksi meillä on ongelma, joka liittyy paikalle pääsyyn. Taisteluja käydään yhä edelleen. Tilanne on äärimmäisen epävakaa. Turvallisuustilanne ei ole helppo. Tämän lisäksi koko kriisin ajan sekä viime vuoden lopulla että tämän vuoden alussa kansainvälinen yhteisö ja humanitaariset toimijat ovat olleet paikalla kentällä. Humanitaarisen avun pääosasto EKO on aina ollut läsnä ja me olemme onnistuneet säilyttämään pääsyn, joka on melko lailla tyydyttävä näiden kaikkien vaikeimpien alueiden kohdalta. Ainakin, mutta kuitenkin näissä tapauksissa pääsy on epävakaa. Pari päivää sitten presidentti viittasi tähän tilanteeseen ja tilanne on meidän kannaltamme äärimmäisen huolestuttava. Väkivaltaisuuksia ilmenee YK joukkoja vastaan ja tätä voidaan myöskin selittää historiallisen seikoin, myöskin humanitaarisia humanitaarista apua tarjoavia henkilöitä vastaan on esiintynyt väkivaltaa mielestämme, kuten tässä äsken viitattiin, ähm, ei ole hyvä ajatus liittää humanitaarista apua tähän tulitaukoon tai neuvotteluihin. Humanitaarinen apu on jotakin, mitä ei voida tässä ottaa pelinappulaksi neuvotteluissa, kuten Nick Westcott tähän muistutti. Tilanne on äärimmäisen huolestuttava tällä hetkellä. Mitä haasteita meillä sitten on? Tällä hetkellä haasteena on tarjota sellaista humanitaarista apua, joka vastaisi tätä äärimmäisen vakavaa tarvetta, joka on olemassa. Meidän täytyy myöskin varmistaa paikalle pääsy ja toiminnan koordinointi, kuten Keski-Afrikan tasavallan tapauksessa on tehty YK. On mukana tukemassa Etelä-Sudanin tilanteessa humanitaarisen avun tarjoajia kentällä. Ja kuten mainittua, me tarvitsisimme rahallisia resursseja, jotka voivat vastata näitä äärimmäisen vakavia haasteita, joita on olemassa. Tässä myöskin alivaliokunnan varapuheenjohtaja omassa puheenvuorossaan puhui jo siitä, minkälainen kehityskultu on ollut. Ja nyt Gerikois hän vastaa kehitysyhteistyön pääosastosta. Olkaa hyvä. Chairperson, members. Kiitoksia puheenjohtaja valiokunnan jäsen. Lyhyesti sanoisin, että kehitysyhteistyöpuolella olemme harkinneet asioita vakavasti ja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa itseksemme ja muiden avainkumppaneiden kanssa kansainvälisesti täytyy oppia menneistä kehitysyhteistyösitoumuksista ja arvioida haasteita, jotka ovat nyt edessäpäin. Eli pyrimme tällä hetkellä aloittamaan monia toimia. Pitääkö niitä sitten suunnata uudelleen, se on kysymys. Tätä operationaalista salkkua olemme arvioineet, jotka, siis operaatiot, jotka hyväksyttiin 15. joulukuuta, joita on toteutettu kentällä. Näitä toimeenpanokumppaneita, niihin on otettu yhteyttä kansalaisjärjestöihin, joten voidaan määritellä, että voivatko ne jatkaa toimien toimeenpanoa vai täytyykö lykätä niistä joitakin. No, monet kansalaisjärjestömme, toimeenpanokumppanimme ovat kertoneet meille, tiedottaneet, että he jatkavat työtä toimissa, kuten lasten ja naisten suojelu, myöskin seuraavat väestön olosuhteita. Sitten strategisemmassa mielessä toisena toimena, kuten on otettu esille laajalti, niin Euroopan unionin komissio hyväksyi viime vuoden lopussa useita hankkeita koulutusalalla, terveyden, terveyspalveluissa, elintarviketurvallisuus, hallinto, maa, maanviljely. Siihen kuuluu budjettituki valtion rakentamiselle, tähän kuuluu koulutus- ja terveysalan työntekijöiden palkat. Tällä hetkellä tämä valtiorakentamissopimus on sellainen, jota ei ole toteutettu, koska toteuttamisolosuhteet eivät ole olemassa. Jotta kehitysstrategia voidaan toteuttaa, niin pyrimme tekemään yhteistyötä sen jäsenvaltioiden kanssa ja olemme myös lähdössä yhteistyössä muihin kansainvälisiin kumppaneihin, jotta voidaan määritellä, että mitä hankkeita täytyy uudelleen justeerata ja mitkä hankkeet ovat edelleen merkittäviä. Kun tätä arviointia tehdään, ekokollegoiden kanssa tässä tehdään läheistä yhteistyötä, koska niitä täytyy sopettaa yhteen hätäpuoperaatioihin, ehkä erityisesti niissä paik- niillä paikoilla, joihin eko ei pääse, ekopääsöstä ei pääse operationaalisten ja rahoitusrajoitusten vuoksi. Kiitos. Thank you very much for all informations. So now we have still... Kiitoksia kaikista näistä tiedoista. Meillä on vielä muutama minuutti keskusteluun. Kuka haluaisi käyttää puheenvuoron? Kaksi. Kaczmarek ensin. Please be rather short, yeah? like two minutes maximum. Niin lyhyesti kaksi minuuttia korkeintaan. Niin, kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia teille tästä näistä täsmällisistä tiedoista. Tietysti Sudanin, Etelä-Sudanin tapauksessa konflikti koskee kahta rahoituspilaria, eli kehitysapua ja öljytuloja. Ja kumpikaan osapuoli, kun ei oikeastaan pysty voittamaan, kun eivät saa rahoitusmahdollisuuksia. Tässä yhteydessä on tärkeää ymmärtää alkuperäiset syöt. Voi olla monia hypoteeseja. Jotkut sanovat, että perustava syy ovat etniset erot. Jotkut sanovat, että kyse on konfliktista, joka koskee öljyä. Jos emme näitä oikeita syitä diagnisoi oikein, niin sitten on vaikea tarjoa myös ratkaisua konfliktiin. Olen samaa mieltä, että Uganda ei voi olla presidentin tukien roolissa ja samaan aikaan yrittää olla välittäjä. Eli jos joku on toisen konfliktin osapuolen puolella, niin tietenkään voi olla välittäjä. Mutta ne, jotka voivat olla sitten oikeita välittäjiä, niin heidän täytyy ymmärtää konflikti oikein. Yksi kysymys. Tiedetään, että pääostaja öljylle on Kiina. Tiedämmekö siinä yhteydessä, että miten Kiina toimii, jonka ainakin teoreettisesti, teoreettisesti pitäisi sillä olla intressi siihen, että saataisiin konflikti loppumaan ja että öljytoimitukset voisivat jatkua. Kiitoksia. E, Kiitos. Ja sitten Rova Löysin. Ja, es wurde ja jetzt schon angesprochen, Lehren aus der Vergangenheit. Niin, piti oppia menneisyydestä puhuttiin täällä. Tässä yhteydessä haluaisin esittää kysymyksen, että eikö osoittautunut fataaliksi virheeksi, että EU ja tehän sanoitte selvästi, että, että kansainvälinen tuki on ollut tässä suuressa osassa. Liittyykö siihen fataali virhe ja että tästä voitaisiin oppia tulevaisuudessa? Konkreettinen kysymys, en oikein kuullut tästä kun mainittiin Etelä-Sudanin armeijan ja poliisivoimien jälleenrakennusta vaadittiin. Mikä panos EUlla siinä on ollut annettuna? Vielen Dank. Onko muita kysymyksiä jäseniltä tai huomiota? Ei. Näin ei ole asian laita. Voisitteko herrat tehdä lyhyet loppuyhteenvedot? Herra Westcott, olkaa hyvä. Uh, most conflicts are also about... Useimmissa konflikteissa on kysymys voimavaroissa, voimavaroista ja muistakin syistä tavan osittain seurausta koalition hajoamisesti presidentti oli jo äh, aiemmin erottanut useita ministereitään ja olen varma, että tämä oli osa poliittisen prosessin hajoamissyistä. Etelä-Sudan on köyhä, pieni, hauras maa, jolla on itse asiassa aika paljon tuloja öljystä, käteistuloja siis. Ja yksi edellytyksistä jälleenrakennusprosessille on parantaa hallituksen rahoitushallintaprosessia – Uskoakseni tämä on hyvin tärkeää ennen kuin minkäännäköistä tukiohjelmaa käynnistetään uudelleen, että saadaan tässä rahoituksen hallinnassa selkeitä edistysaskelia aikaiseksi. Se on tärkeää etelä kansalle ja kansainväliselle yhteisölle myöskin. Kiinan rooli on hyvä kysymys. Kiinalla on suuret intressit sekä Sudanissa että Etelä-Sudanissa. Se on toiminut diplomaattisesti aktiivisesti tukenut välitysprosessia. Ja minun olisi pitänyt mainita Kiina, sillä olemme olleet hyvin läheisessä yhteistyössä sen kanssa. Kiina meidän kanssamme Kartuumissa. Äh, sillä on hyvä pääsy paikalle ja hyvin yllättävää tässä konfliktissa onkin ollut se, että Sudan itse ei ole ollut kenenkään puolella. Se ei ole mukana itse konfliktissa. Se ei puutu asiaan millään tavalla, mikä on hyvä. Ja Kiinan vaikutus saattaa liittyä siihen. Mutta kaiken kaikkiaan sanottuna koko kansainvälinen yhteisö työskentelee läheisessä yhteistyössä tämän puitteissa enää mitään suurta eroa eri tekijöiden välillä. IGAT-välitysprosessi. Etiopia on siis sen puheenjohtajana. Sitä tukevat kaikki valtiot. Oliko Sudanin osallistuminen virhe? Ö, anteeksi, Sudanin jakaminen virhe? Se lopetti 20-vuotisen sisällissodan. Ja tuossa yhteydessä se oli ainoa tapa ratkaista poliittiset erot, jotka olivat syntyneet. Siitä huolimatta kaikki tuolla alueella ja kansainvälisesti katsoen pyrkivät välttämään Etelä-Sudanin lisäjakautumiset. Nyt tarvitaan poliittista prosessia tässä uudessa maassa, joka mahdollistaa sen, että ihmiset voivat ratkaista erimielisyytensä ilman väkivaltaa. Se on IGADin tavoite, se on myös meidän tavoitteemme. Näin saadaan vankka poliittinen rakenne Etelä-Sudanin. Kiitos. Thank you very much. Mr. De Broer or Mr. Kiitos herra De Broer tai herra Kakarika Okei, okay, ei ollutkaan. Kiitoksia. Tämän esitysten kohdan käsittely lopetetaan. Kiitoksia vieraille. Myöskin DV-valiokunnasta kollegat, jos tietysti haluatte jäädä tänne kuuntelemaan ohjuspuolustusjärjestelmän keskusteluja. Voitte tehdä sen, olette täällä tervetulleita. Ja siirrymme seuraavaan kohtaan. Kiitoksia. Kiitos vielä. Okay, we are going to the next uh, item which is uh Seuraava kohta siis esityslistassa, joka on ohjuskilpi. Herra Terhon lyhyt mietintö. Ensin annan puheenvuoron esittelijälle, olkaa hyvä. Herra Terho, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia herra puhemies. Odotan aivan hetken, että tilanne vähän rauhoittuu. Niin. Hyvät varjoraportoijat ja kollegat. Kiitän teitä kaikkia tähän saakka esittämistäne kommenteista ja muutosesityksistä. Alusta saakka oli selvää, että tämä on monimutkainen mietintö, josta on paljon erilaisia näkemyksiä, ja raportin ensimmäinen käsittely vain vahvisti tätä käsitystäni. Pidimme viime viikolla myös alustavan varjokokouksen – jossa kartoitimme eri ryhmien näkemyksiä, toiveita ja tavoitteita raportin suhteen. Tässä ja muissa keskusteluissa on käynyt ilmi, ettei valiokunnassa ole mahdollisuutta löytää riittävää yksimielisyyttä näin laaja-alaiselle mietinnölle kuin ensimmäinen luonnokseni hahmotteli. Pidän kuitenkin tärkeänä, että valiokuntamme saa laadittua tämän raportin <clears throat> ja että se käsitellään loppuun tämän vaalikauden puitteissa. Ja teen siksi nyt ehdotuksen. Mielestäni meidän on nyt otettava yksi askel taakse, että pääsemme kaksi askelta eteenpäin. Pyydän siis hieman lisäaikaa mietinnön käsittelyyn, jotta voin laatia uuden, tiiviimmän mietintöluonnoksen. Koska emme pysty saavuttamaan riittävää yksimielisyyttä, näin laaja-alaisesta mietintöluonnoksesta on nähdäkseni parempi keskittyä niihin asioihin, joista pystymme saavuttamaan yksimielisyyden. Tämä menettely ei lykkää mietinnön valmistumista, vaan päinvastoin helpottaa sitä. Kiitän tarkkaavaisuudestanne ja pyydän kommenttejanne ehdotukseen. Kiitos. Thank you very much, Mr. Terho. Mm, mm. Kiitos, herra Terho. Nyt, on, nyt olen erityisessä tilanteessa, koska täytyy antaa puheenvuoro itselleni, koska olen puheenjohtajana, mutta myös varjoesittelijänä EPP puolesta. Ja tarkemmin sanoen, puhun nyt Puolaa. Niin, olen vieläkin erityisemmässä tilanteessa, koska eilisen tapaamisten jälkeen herra tohtori Pasku ja herra Nikolai, tai Rova Nikolai pyysivät sitä, että jos ST-ryhmän varjoesittelijä Alde varjoesittelijä pyysivät siis, että esittelisimme yhteisen kantamme. Ja halusin sanoa, että olen taipuvainen hyväksymään sen, mitä Terho sanoi esittelijänä. Tämä on vaikea aihe, kiistanalainen aihe. Tietyssä mielessä Tietyssä mielessä se oli unioniaihe oikeastaan, ja sen vuoksi se, mistä aloitimmekin laatia mietintöä, eli ehdotus siihen, että Euroopan rakenteita otetaan mukaan ohjuskilven rakentamiseen Euroopassa, niin itse asiassa sellaista suunnitelmaa ei ole olemassa, tällaista ehdotusta ei ole, mikään jäsenvaltio ei ole, ole tehnyt tällaisia aloitteita, että Euroopan unioni rahoituksellisesti ja organisatorisesti lähtisi mukaan ohjuskilpihankkeeseen. Tämä on myös sopusannossa meidän linjamme kanssa. Tietysti käytännössä kaikki poliittiset ryhmät tällaisessa edustavat, että vältetään päällekkäisyyksiä ja kustannusten lisääntymistä tai kustannusten päällekkäisyyttä EUn ja Naton kanssa. Ja tietysti suuri enemmistö EUn eh, e jäsenistä on myös Naton jäseniä. Eli yhteenveto tehdäkseni olemme sellaisessa vaiheessa, että de facto on kyseessä se, että aloitetaan tämän Yhdysvaltain liikkeelle panemman järjestelmän rakentaminen, tämä amerikkalainen järjestelmä, joka syntyy itse asiassa kahdenvälisten sopimusten perusteella joidenkin EUn jäsenvaltioiden kanssa. Sitten suunnitellaan Naton järjestelmä, joka tulevaisuudessa suojelisi kaikkia Naton jäseniä, pelkästään Yhdysvaltoja. Ja tässä Chicagon Naton huippukokouksen jälkeen kaikki jäsenet ovat tästä sopineet Natossa. Mutta emme voi sitä vastoin puhua siitä, että tämä olisi EUn hanke. Ja varmaan moni vuosien ajan sitä ei voida puhua. Ehkäpä ei koskaan tule tarvetta siitä puhua. Jos päästään tiiviiseen yhteistyöhön EUn äh, ja Naton välillä, ellei siihen päästä siis. Sekä Pasku ja Nikolai pyysivät minua kertomaan, että varjoesittelijänä näistä kolmesta poliittisesta ryhmästä tuemme tätä ajatusta, että Kirjoitetaan uudelleen tämä teksti nopeasti, lyhyt tiivis teksti, joka ei sisällä niin monia kysymyksiä, ne, jotka juuri ovat kiistanalaiset ja joista ehkä saataisiin saataisi sopua meidän välillä, me poliittisten ryhmien välillä. Yhdestä olemme varmasti samaa mieltä, että haluaisimme, että ei tehdä eroa Yhdys, EU-jäsenvaltioiden turvallisuustilanteiden välillä, että se koskisi kaikkia ei pelkästään Naton kuuluvia, vaan muutkin tekevät tällaista yhteistyötä Naton kanssa, että ne kaikki olisivat mukana tällaisessa suojassa. Eli meidän troikkamme eilisen kokouksen jälkeen, kuten sanoin, ilmoitamme, että olemme valmiita hyvin intensiiviseen yhteistyöhön nyt tulevien päivien aikana. Ja mielestämme tiivis uusi mietintöteksti varmaan viikon aikana pystymme yhdessä esittelijän kanssa työstämään niin, että voidaan välttää sitten, että tulee satoja lisätarkastuksia, jos neljä poliittista ryhmää tekee yhteistyötä, niin kyllä silloin pystymme kaikkia menettelyjä hyvin paljon nopeuttamaan. Kiitoksia. Haluaako joku jäsenistä vielä puheenvuoron? It's not the case. Näin ei ole. Herra Terho, haluatteko tehdä loppupäätelmät? Ei, sopii näin. Teemme tässä sihteeristön kanssa yhteistyötä määräaikoja koskien ja alkaa sitten työ uudesta tekstistä välittömästi itse asiassa. Kiitos kovasti. Tämän kohdan käsittely päättyi tähän. Okei, okay, sitten Minulla on miellyttävä tehtävä toivottaa tervetulleeksi uudet vieraamme. Pascal Roux, kenraali, prikatikenraali. Niin, niin, ne puhuu itse ranskaa. Ei kukaan ole täydellinen. Voimavarapäällikkö EUn äh, sotilasesikunnasta äh, äh, edustaa kontraamireiden Williamsia sitten George Portio, toimintaajatuksesta, koulutuksesta, harjoituksesta vastaavan osaston päällikkö, joka herra Weissert, Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemian johtaja, ovat vieraina. Kuten tiedätte, CD-alivaliokunnassa keskustelemme EU-operaatioista. Olemme keskustelleet niistä koko parlamentin toimikauden ajan. Eli keskustelijaa on ollut paljon ja tiedämme, miten olennaisia henkilöstön koulutusongelmat ovat. Eli pitämättä puheita haluan antaa puheenvuoron ensin eh, kenraali Ruulle. Varmaankin voidaan pyytää, että 6-7 minuuttia olisi puheaika alustukseen. Tai sanotaan, absoluuttinen maksimi on 10 minuuttia. Sitten jää aikaa myös vähän kysymyksille tai huomioille jäseniltä. Ja sitten ihan lopuksi voitte pitää myös loppupuheenvuoron. Herra kenraali, puheenvuoro on teillä. Merci, monsieur le président. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset. Pyrin puhumaan nyt hiukan lyhyemmin ja tiiviimmin, kuten pyysitte. Ja näin voin antaa myöskin ähm, kollegoille, jotka tekevät samalla alalla äh, töitä, mahdollisuuden käyttää puheenvuoron, sillä kyseessähän on yhteistyö. Täällä on osa ryhmästä läsnä. Ja tämä on erittäin tärkeää. On tärkeää käsittää, että kyseessä on tietynlainen voimavara tai reservi, johon monet Euroopan unionin sisällä osallistuvat, monet osallistuvat tähän koulutustyöhön ja meillä on paljon myöskin kenttätyöntekijöitä mukana. Me puhuimme tänä aamuna sotilaallisen toiminnan konkreettisesta puolesta, ja tämähän on hedelmä, jota koulutusala valmistelee ja jolle se on erittäin tärkeää. Kuinka me käsittelemme sitten tätä koulutusta nyt talouskriisin ja budjettikurin aikoina meillä luonnollisesti on kapasiteetin rakentamisessa hankaluuksia ja tässä kapasiteetin rakentamisessa henkilö- ja henkilövoimavarat ja henkilöstön koulutus ovat äärimmäisen tärkeitä. Kun puhumme kapasiteetin rakentamisesta, koulutus ovat, koulutus on äärimmäisen tärkeä seikka ja se tulee säilyttää mielessä. Tässä nopeasti kävisin läpi, hyvä puheenjohtaja, tiettyjä asioita. Olen tämän esityksen jakanut kolmeen päälinjaan. Ensimmäinen koskettaa kapasiteetin rakentamista, josko puhuin. Toinen linja käsittelee turvallisuus- ja puolustuskulttuurin vahvistamista. Tämä on erittäin tärkeä kolmas linja tai aihe liittyy siihen, mitä tänä aamuna olemme käsitelleet Keski-Afrikan tasavallan yhteydessä kyseessä on kolmansien maiden sotilashenkilöstön tai rakenteiden tukeminen ja kouluttaminen. Aivan aluksi sanoisin, että koulutustyö liittyy kapasiteetin rakentamistyöhön. Nykyisin erittäin tärkeää työtä on käynnissä ähm, esikunnissa upseerien koulutuksen alalla ja myöskin jäsenmaissa, joissa nämä taktiset joukot pääasiassa koulutetaan Nämä eivät ole ainoita toimijoita, mutta ne ovat tärkeitä toimijoita ja akseleita. Näemme, että näiden taktisten joukkojen kouluttaminen ja esikunnissa tapahtuma koulutus on myöskin eurooppalaiseen toimintaan liittyvää ja se on jotakin, mikä heistelee konkreettisesti sotilashenkilöstömme koulutustarpeita. Jäsenmaissa tehdään paljon yhteistyötä. Tätä yhteistyötä leimaa tietynlainen yhtenäisyys. Esimerkiksi ähm, eurooppalainen sotilasilmailu on Euroopan neuvoston yhteydessä mainittu esimerkkinä pooling and sharing toiminnassa toivovarojen yhteiskäytöstä ja jakamisesta. Ja nämä voimavarojen yhteiskäyttö- ja jakamismahdollisuudet on koulutuksessa selkeästi otettu huomioon ja yksilöity. Meillä on myöskin muita uusia toiminnan aloja, jotka ovat profiloituneet. Niitä käsiteltiin myöskin Euroopan neuvoston kokouksen yhteydessä niillä aloilla ponnistuksia varmastikin tullaan tekemään yhä. Simer ja meriturvallisuus, ulottuvuus, rajavalvonta, energia-ala, nämä ovat sellaisia aloja, joilla varmaankin on hyvin paljon potentiaalia ja mahdollisuutta vielä kehittää toimintaa. Meillä on myöskin synergioita Naton toiminnan kanssa mielestäni niin ei voida nykyisin kieltää sitä, että jäsenmaat, tai ainakin 22 niistä, on hyvin läheisessä yhteyksessä NATOon. Ja näitä samoja joukkoja käyttävät sekä Euroopan unionin operaatiot että NATO-operaatiot. Ja kaikissa tilanteissa meidän täytyy taata se, että nämä joukot on koulutettu niin, että ne välittömästi voivat missä tahansa yhteyksissä tai tilanteessa toimia yhteistyössä ja toimia yhteen. Tämä oli ensimmäinen osio, jota halusin käsitellä. Nyt voisimme siirtyä eurooppalaisen turvallisuuden puolustuksen kulttuuriin. Tässä ensimmäinen seikka, josta puhuisin, ovat harjoitukset. Harjoitukset, joita toteutetaan sanoisin lähestulkoon puhtaasti sotilaallisissa puitteissa, jossa meillä on diplomaattikollegoiden ja kaikkien siviilikollegoiden kanssa kattava lähestymistapa yhdessä. Tämä on erittäin tärkeää, jos haluamme kehittää eurooppalaista turvallisuuden kulttuuria. Tämä on yhteinen ponnistus, kollektiivinen ponnistus ja se on meidän kapasiteettimme rakentamisessa erittäin tärkeä ulottuvuus. Tässä Myöskin esikunnat ovat äärimmäisen tärkeässä roolissa. Teemme niiden kanssa harjoitusten järjestämisessä yhteistyötä ja omien menettelyidemme kehittämisessä. Töitä tiedätte, että meidän kriisinhallintamenettelyitämme on hiljattain arvioitu, jotta me saisimme ne tehokkaimmiksi. Ja tätä työtä teemme erityisesti harjoitusten kautta. Tämän lisäksi meillä on henkilökohtaisen koulutuksen osio, mutta en mene tähän sen enempää, sillä uskon, että seuraavilla puhujilla on sanansa sanottavana niiden suhteen, joten siirryn nyt eteenpäin, että säästämme hiukan aikaa. Aivan pieni huomio liittyen siihen, kuinka toimimme. Viime vuonna lokakuussa eurooppalaiset esikunnat järjestivät erittäin avoimen seminaarin, johon kutsuttiin eurooppalaisia toimijoita, mutta myöskin toimijoita Euroopan ulkopuolelta ja Naton asiantuntijoita nimenomaan koulutuksen alalta. Tämän seminaarin teemana oli Euroopan unionin yhteinen sotilas Koulutus-synergian ja yhteistyön aika. Nyt meillä todellakin on siis sellainen tunne, että aika on tullut edetä näissä asioissa ja meillä on tarvittavaa liikevoimaa. Lopuksi vielä pieni sananen liittyen ulkomaisten joukkojen koulutukseen. Tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että meillä on jo todellista konkreettista tietotaitoa ja tätä tietotaitoa on käytetty Malissa ja Somaliassa. Ja tämä on myöskin ollut Euroopan neuvoston käsittelyssä. Meillä on öm, todellinen haaste tehdä tunnetuksi tätä tietotaitoa, käyttää sitä hyväksi luonnollisesti. Tämä on yksi avainkysymys toiminnassamme. Yhteenvetona voisin sanoa, että eurooppalaiset esikunnat ovat saaneet tehtäväkseen kehittyä koulutuksen alalla ja meillä on nyt toimintasuunnitelma kehitteillä, jotta voisimme tarkentaa koulutuksen tarpeita, täsmentää toimintaamme, täsmentää koulutus- ja harjoitus tarpeita ja toimia koordinoidusti Euroopan unionin jäsenmaiden muiden organisaatioiden kanssa yhteistyössä, kuten Naton. Meillä on todellakin sotilaskomiteassa olemassa olevaa todellista dynamiikkaa nyt vallalla tällä alalla. Kiitoksia. Merci beaucoup. Uh, Mr. Portio, floor is yours. Herra Portsio, teillä on puheenvuoro. Uh, I will try to be brief as... Pyrin puhumaan lyhyesti ja pysymään näissä aikarajoissa. Ensinnäkin haluaisin selvittää vielä tätä uudelleenjärjestelyä, joka on tehty ulkoisuudenhallinnossa mv 7 CRO Cssä Agustino Miatson kanssa olemme, vaikka ymmärrämmekin, että nämä harjoitukset ovat erittäin tärkeä väline koulutuksessa, niin olimme sitä mieltä, että oli loogisempaa sijoittaa ne sinne, missä voimavaroja on eniten. Toinen kohta, joka on erittäin tärkeä, ja tämä sopii erityisesti tuonne sotilaisen puolelle, on se, että koulutus on kansallisella vastuulla, jäsenvaltioiden vastuulla. Ja jäsenvaltioille se on erittäin tärkeä. Ja minun osastoni pyrkii siis lisäämään niitä ponnistuksia, joita jäsenvaltiot tekevät. Muistutuksena haluaisin myös ottaa esille sen, mikä YTP politiikka on koulutuksessa. Ensinnäkin haluamme huolehtia siitä, että meillä on kokonaisvaltainen, hyvin koordinoitu lähestymistapa ja että voimme tuohon koulutuksen integroida se, mitä on opittu eri operaatioista. Ja toinen asia, jota teemme, on se, että pyrimme tunnistamaan parhaimmat käytänteet. Tämä on laaja prosessi. Me annamme neuvoja, tuemme, valvomme ja pyrimme ottamaan huomioon parhaat käytännöt, jotka löydämme muualta koulutuksen tarjoajilta. Aivan kuten kenraali Room mainitsi, olemme aika vaikeassa tilanteessa budjettipuolta katsoen ja siitä syystä meidän täytyy myös kustannus ö, tehokkaasti toimia. Ja yksi niistä tärkeistä asioista, kun otetaan huomioon koulutuksesta, on sukupuolinäkökulma ja ihmisoikeusnäkökulma. Tämä koskee kaikkia eri suuntia silloin, kun näitä operaatioita hoidetaan ja silloin, kun koulutetaan kolmansia maita. Mutta tietysti kansainvälinen lainsäädäntö ja humanitaarinen lainsäädäntö ovat myös tärkeitä. Nopeasti kävisin nyt läpi ne toimet, joita on hoidettu vuonna 2013 ja joita suunnitellaan vuodelle 2014. Kautta vuoden 2013 on tehty ponnistuksia, jotta voitaisiin saada aikaiseksi kattava lähestymistapa. Mielelläni voitte kertoa minulle siitä, missä tässä kattavassa lähestymistavassa teidän mielestänne on kysymys. Komissiolta korkealta edustajalta saatussa tiedonanteessa tiedämme, mitä se on, ja kun 50 ihmistä kokoontuu saliin, niin silloin 150 eri lähestymistapaa, mutta jos asiaa katsotaan siltä pohjalta, mitä tuossa tiedonannossa oli ja jota me todella tuemme. Kysymys on siitä, että käytetään kaikkia niitä välineitä, joita meillä on käytettävissämme. Eilen mainitsin yksityissektorilta tulleille ihmisille koulutuksessa, että joskus työkalulaatikkoon täytyy hankkia uusia työkaluja. Opitaan uusia asioita kentältä ja sitten täytyy mukauttaa noita työkaluja sen mukaisesti. Kuten tiedätte, niin sitten nämä yksityiskohdat jätän tässä hyvälle ystävälleni Weissahtille. Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemia on ollut tärkeässä roolissa jatkuvasti ja yksityiskohdat sen suhteen, mitä akatemia tekee. Saatte kuulla sen johtajalta. Yhä tärkeämpää on räätälöidä kaikki sen mukaan, ketä koulutetaan. Eli räätälöidä koulutusta tietylle ryhmälle. Ja kuten kerralli huutotesi, me työskentelemme myös käsi kädessä EUn sotilashenkilökunnan kanssa. Ja Pyrimme lisäämään niitä ponnistuksia, joita YTPP tekee tällä alalla. Toista kertaa järjestimme jo aiemmin kokouksen koulutusyksiköiden päälliköiden välillä. Ja Brysselin toimme silloin YTPP-operaatioista ihmisiä. Ja se oli heti sen jälkeen, kun ulkosuuden hallinto oli järjestänyt oman seminaarinsa. Kyse oli verkostoitumisesta. Kaikki kykenivät kertomaan kokemuksistaan ja nämä kokemukset sitten mukautetaan tuonne koulutukseen. Mutta se oli hyvä siis tapahtuma myös verkottautumisnäkökulmasta katsoen. Paljon ihmisiä oli paikalla, niistä arvostettiin kovasti. Ja vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla tämä kokous toistetaan. Ja varmasti sitä tulee aivan yhtä joko ensimmäisestäkin. Meillä on YTPP korkean tason kurssi, jota pidetään erittäin tärkeäksi. Siinä on paljon potentiaalia tulevaisuutta silmällä pitäen. Varmaankin voitte saada siitä lisätietoa. Lisäksi meillä on orientoiva seminaari, jonka tavoitteena on käsitellä erityisesti EU-Kiinasuhteita. Näistä keskusteltiin aiemminkin. Kiinasta on tulossa tärkeä tekijä. Se, millä tavalla Kiinan tulee suhtautua, on yksi niistä kysymyksistä, joita haluamme katsoa huolellisemmin. Vapaus, turvallisuus ja vapauden turvallisuuden oikeudenalue on ollut kertomus tuolta alalta tehdystä edistyksestä. Työskentelemme läheisesti komission pääosastojen kanssa tässä suhteessa. Tämä on rajoja ylittävä toiminta. Oikeusvaltioperiaate, konfliktin analysointi ja konflikteihin suhtautuminen – Uusi nouseva tähti on myös ennen joukkojen liikkeelle laskemista tapahtuva koulutus. Se on erityisen tärkeää. Asia arkaluontoinen, koska tiedämme, että jotkut jäsenvaltiot ovat nyt jo pitäneet erittäin hyviä kursseja omissa maissaan – Se, että tähän saataisiin mukaan tällainen eurooppalainen ulottuvuus, joka olisi ikään kuin yhden ratkaisu, on vähän vaikea. On vähän vaikea selvittää jäsenvaltioille, joilla jo tällaiset kurssit on käynnissä, miksi niiden tulisi suunnata toimintansa vähän toisella tavalla ja ottaa huomioon myös eurooppalaiset näkökulmat. Tämä koskee varsinkin kansallisia lähetetty, lähetet, kansallista lähetettyä henkilökuntaa. Lisäksi on YK on toimintasuunnitelma, YKlle on annettu uusi työkalu käyttöön, jota olemme kehittelemässä, jonka nimi on Maalivahti. Minä näitä nimiä siis keksi, minun täytyy vain niitä kestää. Joskus on rehtoria, kouluopettajaa ja maalivahti näiden ohjelmien niminä. Mutta siis tämä softa, jota kehittelemme, se auttaa yhdistämään kaikki ne tiedot, joita meillä on siitä, minkälaisia kursseja on käynnissä, onko se sitten Akademia antaa näitä tässä kyseessä tai joku muu, ja mitä on käytettävissä. Silloin on paljon helpompi katsoa, mitä tapahtuu, ja paljon helpompi tarjota myös kolmansille maille tätä. Lisäksi YK kanssa sovittiin siitä, että toinen edistymiskertomus julkaistaisiin tänä vuonna, ja tämä on yksi niistä asioista, joka on todettu, eli mietintö tai kertomus julkaistaan tänä vuonna, jos olette lisää yksityiskohtia, niin kollega Google voi varmasti antaa teille lisää tietoja. Lisäksi on puhuttu siitä, että vahvistettaisiin ähm, toimintaamme. Tehän tiedätte, että, sitä, että tätä rahoitetaan YTPP-budjetista. E ja YTPP on saanut On puhuttu myös äh, turvallisuus- ja puolustusakatemian vahvistamisesta. Ja unioni rahoittaa 80 prosenttiin asti ensimmäistä vaihetta ja loppu 13 jäsenvaltiosta, jotka ovat osa tätä ryhmittymää. Toinen vaihe koskee, tähän, koskee tätä lähettämistä edeltävää koulutusta, <clears throat> niin kuin mainitsin. Tuossa koulutuksessa hyvin lyhyesti pyrimme edistämään – etäkoulutuksen eli IDLn verkkokoulutuksen käyttöä. Järjestämme kursseja jäsenvaltioissa tai Brysselissä ja pyrimme kehittelemään myös muita kursseja tällä alueella. Kenraali Hu mainitsi koulutuksen ja varustelemisen varusteleminen onkin tämä vaikea osa. Tiedätte, että meillä on monia välineitä, jotka ovat tavallisia koulutusvälineitä, mutta niitä ei voida ottaa käyttöön, koska hyödyllinen koulutus voi sitten kääntyä päälailleen. On myös hyvin hankala katsoa sitä, mitä kolmansille maille voidaan tarjota kolmansien maiden opiskelijoille ja sitten antaa se heille, jota ei voida käyttää meitä vastaan myöhemmin. Haluaisin lopuksi sanoa, että se koulutuspolitiikka, jota luotiin vuonna 2003 ja vuonna 2004, ovat nyt ehkä hiukan vanhenneita ja rypyt jo paistavat, joten uskoakseni meidän täytyy nyt luoda eri yksiköiden välinen koulutusohjelma, joka ottaa mukaan myös muita kumppaneita, jotta voimme luoda erilaisia suuntaviivoja, koulutusohjelmia, joita on mukautettu uusiin ehtoihin, joita meillä nyt on. Yhteisen oppisuunnitelman kehittely tai oppisuunnitelmien kehittely ja myöskin sertifiointijärjestelmä, joka on myös hyvin tärkeä silloin, kun puhutaan koulutuksesta. Enköhän päätä nyt tähän. Kiitoksia. Thank you very much. And uh, Mr. please. Herra Weisser, olkaa hyvä. Niin, kiitoksia. Olen kovin kiitollinen valiokunnalle, että minulla on mahdollisuus esitellä Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemian toimintoja, kun koulutetaan henkilöstöä hallinnollisiin toimiin ja operaatioihin. Olen valmistellut kuvia, jotta voin paremmin valaista asiaa, mutta en käsitellä kaikkia yksityiskohtia tarkasti, mutta Sihteeristö varmaan varmistaa, että nämä kuvat lähetetään kaikille. ESDC perustettiin 2005. Siinä pyritään antamaan jäsenvaltioiden hallinnoille ja myöskin asiaan liittyville EU-toimielimille pätevää henkilökuntaa, jotta he voivat tehdä toimia hyvin kaikissa YTPP-toimissa. Yritetään myös auttaa ymmärtämään YTPP laajempaa asiayhteyttä YUTPssä. Pyritään myös parantamaan yleensä puolustuskulttuuria Euroopassa. Erityisesti viime kahden vuoden aikana oli lisätehtävä ESDClle, eli tuetaan EUn YUTP-kumppanuuksia, erityisesti niissä maissa, jotka osallistuvat EUn operaatioihin. Akatemia uuden neuvoston päätöksen myötä viime vuoden huhtikuulta niin tekee työtä niin, että korkea edustaja on yleisvastuussa. Se on erillinen yksikkö, se on oikeudellisesti itse vastuussa ja se on läheisesti, liittyy läheisesti yhteen EASn ulkosuhdehallinnon kanssa ja liittyy läheisesti myös muihin virastoihin ja toimielimiin. Verkoston toiminnan kannalta on luotu rakenne, joka näkyy tässä kuvassa. Siinä on neljä pilaria periaatteessa. Ohjauskomitea, johon kuuluu jäsenvaltiot. Se toimii elimenä, joka antaa ohjausta ja tekee tarvittavat päätökset. Toimeenpaneva akateeminen lautakunta, siinä on verkoston toimielimistä korkearvoisia virkamiehiä mukana. Ne sitten tekevät tarvittavaa koordinointityötä koulutustoimille. Siellä on johtaja ja pysyvä sihteeristö, joka sitten tukee elimien toimintaa ja ohjelmointisuunnittelua kaikille koulutustoimille. Seuraava kuva. Muutama sana sitten rahoituksesta uuden äh, neuvoston päätöksen myötä. Neljä eri rahoitusmahdollisuutta. Eli on luontoissuoritukset koulutustoimiin jäsenvaltioiden laitoksilta, jotka osallistuvat akatemian toimiin, ne kattavat itse omat osallistumiskustannuksensa. Kaikki osallistujat myöskin maksavat eh, itse majoitus, majoitus- ja matkakustannukset tai heidät lähettävä viranomainen. Sitten on merkittävää tukea EARSltä. Sieltä tulee johtaja ja avustaja ja myöskin sen tilassa toimii sihteeristö. Kolmas mahdollisuus on se, että jäsenvaltiot, niiden toimielimet tai muut rahoittajat voivat antaa vapaaehtoisia rahoitusosuuksia, joilla rahoitetaan erityishankkeita. Sitten unionin budjetista tärkein osuus neuvoston päätöksen myötä, jotta voidaan kattaa akatemian kulut, niin se on 535 000 on tämä budjettikohdan määrä. Siinä näette myös 2014 budjetin jakauman akatemialle. Siinä näkee, että on noin 60 prosenttia budjetista, jota, joka, jota suunnitelmaan on suunniteltu maksettavaksi kansallisille asiantuntijoille. 30 prosenttia menee sitten yhteisrahoitustoimiin akatemian koulutustoimille. Seuraava kuva. Sihteeristä, kuten sanoin, on ERSn puitteissa kahdeksan työntekijä näyttää kooltaan vaatimattomalta, mutta kun se liittyy läheisesti yhteistyötä, tekee läheistä yhteistyötä verkoston laitosten kanssa, joihin kuuluvat kaikki merkittävät yksiköt ulkosuudenhallinnossa, komissiossa ja yhä enemmän tietysti myös ulkoisten koulutuskumppaneiden kanssa, niin siitä tulee aika voimakas väline verkoston toiminnan harjoittamiseen. Läheistä yhteistyötä ulkoisten kumppaneiden kanssa on yhä enemmän. Meillä on erityisyhteistyötä Geneven turvallisuuspolitiikkakeskuksen kanssa, DECAFin kautta AISATin kanssa myös Genevessä. SSA-koulutukseen se liittyy erityisesti, he ovat meidän koulutustoimintaamme myös seuraava. Sitten toimeenpaneva akateeminen lautakunta. Se pitää säännöllisesti kokouksia Brysselissä. Pääkokoumukset keskittyvät erityisesti vuosiarviointeihin. Tästä näkee sen myöskin, mitä on opittu aiemmin operaatioista. Sitä tarkastellaan ja sitten, että arvioidaan myös opetussuunnitelmia ja tähän sitten perustuu aina seuraava opetus ohjelman seuraavalle vuodelle. Erityispiirre akatemiassa on se, että kaikki tämä työ tehdään hyvin läheisessä yhteistyössä kriisinhallintarakenteiden kanssa ja myöskin asiaan liittyvien komission yksiköiden kanssa, kuten DEFCO-pääosaston kanssa. Seuraava. Muutama sana sitten verkoston rakenteesta. 2005 perustamisen jälkeen meillä on tähän mennessä ollut yli 60 eri alan laitosta jäsenvaltioista osallistunut kursseihin. Tämä vain näyttää, että miten on hyvä tasapaino siviili- ja puolustuslaitosten välillä, jotka ovat mukana verkoston toiminnassa. Eli tästä saadaan myös tarvittavaa kokemusta ja asiantuntemusta, että voidaan kattaa kaikki asiaan liittyvät YTTP-asiat, jotta voidaan vastata myös YTPPn uusiin haasteisiin. On tärkeää mainita, että kansallisten laitosten osallistuminen verkoston työhön aiheuttaa sen, että ne myöskin tekevät työtä paremmin keskenään ja enemmän keskenään. Se on tärkeää myös, jos halutaan kouluttaa tehokkaasti ja asianmukaisesti lähestymistä vain puitteissa. Muutama sana sitten koulutuskonseptista, jota noudatamme. Seuraava kuva. Se näkyy tässä pyramidikuvassa. Eli se, mitä yritämme tehdä, on toimiemme kautta vaikuttaa kaikkiin henkilökuntatasoihin, ihan niihin asti, jotka tekevät poliittisia päätöksiä, monenlaisia kursseja. Katkoviiva kuvaa sitä, miten internetiin perustuvaa etäopetusjärjestelmää on käytetty kaikissa kursseissamme. Usein IDR-vaihe edeltää paikan päällä tapahtuvaa kurssin pitämistä. Ne yhdessä sitten ovat yksi äh, kurssi, johon tietysti, tai molemmista, tai tästä kokonaisuudesta sitten korkean edustajan äh, Ashtonin allekirjoittaman kurssitodistuksen saa sitten osallistuja. Seuraava. Tämä osoittaa sen, että mitä tällä hetkellä olemme tekemässä. Meillä on kursseja, jotka tukevat YTPPtä yleensä. Myöskin tuetaan johtajuutta, herra, mainittiin jo YUTPn korkeantaisen kurssiin, lippulevakurssiin. Ja nyt kahdesti on pidetty myöskin operaatiojohtajien, tärkeän operaatiojohtajien kurssi operaatiojohtajiin, potentiaalisiin ja joukkojen komentajiin äh, tähdätään, että kahden viikon kurssilla valmistetaan heidät mahdollisiin nimityksiin sitten operaatiojohtajiksi tai joukkojen komentajiksi. Erityisesti tuemme erityisiä politiikka-aloja. Ydinsulku, verkkoturvallisuus esimerkiksi, ja näin pystytään sitten vastaamaan erityistarpeisiin ja va- vaatimuksiin, joita on tullut esille myös eri neuvoston työryhmien työssä. Meillä on yhä enemmän kursseja erikoistuneille henkilöstölle – tässä osallistuu yhä enemmän sellaisia henkilöitä, jotka sitten osallistuvat operaatioihin myöhemmin. Tuemme erityisvälineitä ja ohjelmia. Seuraava kuva. Erityistuki SSR-koulutukseen. Akatemia on perustanut erityisen SSR-lautapaneelin, joka yrittää erityisesti tukea USSR-puulin asiantuntijoiden toimintaa jotta voidaan koordinoida toimia ja tarkastella myös opetussuunnitelman kehittämistä. 2008 vuodesta lähtien meillä on ollut erityistuki vaihto-ohjelmille. European Initiative of Exchange of Young Officers on sen nimi ja Erasmus on siinä ollut inspiraationa. Äh, 2008 Ranska puheenjohtaja sitä tuki. Pyritään parantamaan yhteentoimivuutta asevoimien keskuudessa EU:ssa niin, että parannetaan vaihtoehdelmia vaihtoja jäsenvaltioiden välillä upseerikoulutuksen alkuvaiheessa. Ja tässä yhteydessä pidämme myös erityisiä YTPP-koulutuksia nuorille upseer-oppilaille. Sillä voidaan myötä vaikuttaa siihen, että eurooppalaista puolustus- ja turvallisuuskulttuuria saadaan levitettyä jo nuorten upseerien keskuuteen. Seuraava viittasin uuteen tarpeeseen, joka on tullut esille, kun EU kehittää kumppanuuksia kolmansien maiden kanssa YTPPn alalla. Yleisesti ottaen Monet kurssimme ovat avattu sille, että kolmansien maiden osallistujat osallistuvat ja kansainvälisten järjestöjen edustajat, mutta meillä on erityisohjelmia, joilla tuetaan Länsi-Balkanin maita ja sitten Liettuan pohjantekauden jälkeen myöskin erityisohjelma, jolla tuetaan itäisiä kumppaneita. Herra Portsio viittasi erityisiin YTPP-seminaareihin, jotka on pyhitetty myös Kiinalle ja tuleva seminaari tämän vuoden maaliskuussa, jolla tuetaan EUn yhteispuheenjohtajuutta EAFS. Eli siinä järjestetään seminaari, josta tulee sitten ARF kautta asianmaiden osallistujia. Seuraava. Ihan muutama sana siitä, mitä olemme tehneet ja saavuttaneet 2008 vuodesta lähtien ja tämä on aika hyvä, hyvät saavutukset, kun resurssit ovat vaatimattomat. Olemassa olevat voimavarat tulevat nyt esille ja se osoittaa tehokkaan toiminnan koulutuksessa. Olemme kouluttaneet äh, akatemiassa 2005 vuodesta lähtien noin 6500 siviili- ja sotilasedustaja. Siviilit ovat diplomaatteja ja poliiseja, jotka toimivat lainkäyttöviranomaisina. Ja sitten nykyiset voimavarat, jotka liittyvät eh, verkostoon, niillä voimme kouluttaa noin 1200 osallistujaa vuosittain. Yhä enemmän siis osallistujia kolmansista maista seuraava. Koulutusmateriaalien tuottaminen on toinen tärkeä tehtävä, joka akatemialle on annettu. UTP-käsikirja on laadittu, toinen versio siitä painossa on annettu myös tämän valiokunnan jäsenille. Pian julkaisemme, niin anteeksi, pian julkaisemme käsikirjan, joka käsittelee päätöksentekijöitä, eli johtajuuskurssien tueksi se tulee. Voin luvata, että kun se julkaistaan maaliskuun alussa, niin tekin saatte sen. Tai ainakin paperikopion siitä. Sitten viimeinen kuva, kun pyritään pysymään aikataulussa. Tämä liittyy siihen, mitä herra Portsio sanoi. Uusi tehtävä, joka akatemialle on annettu, nimittäin, että tarjotaan tukea siviilikriisinhallintaan ja konfliktien estämiseen. Tässä haluamme tutkia mahdollisuuksia niin, että voitaisiin, että YTPP voisi tukea enemmän siviilialan koulutusta ja tukea konfliktien estämiseen liittyvää koulutusta. Käytetään tätä internetpohjaista etäopetusjärjestelmää. Se on yksi erityismahdollisuus. Sitä olemme alkaneet tarkastella ja kehittää lisämateriaaleja siltä pohjalta, joita voitaisiin myös käyttää niiden henkilöiden tueksi, jotka otetaan mukaan siviilioperaatioihin atalanta, Atalanta-esikunta erityistä materiaalia olemme alkaneet kehitellä, jotta tämä Atalantassa aika lyhentyisi kahdesta viikosta neljään päivään. Eli ihan siviilioperaatioita voidaan tulevaisuudessa tukea erityisemmin. Tarkastelemme myös sitä, että miten akatemian periaatteita ja mekanismeja voidaan käyttää niin, että voitaisiin Brysselissä järjestää lähettämistä edeltävää koulutusta, eli tätä olemme edelleen valmiita tukemaan. Tutkimme myös mahdollisuuksia siihen, että voitaisiin käyttää osa hankkeistamme voimavarojen kehittämiseen ja instituutioiden rakentamiseen kolmansien maiden kanssa ja erityisesti ajattelemme näitä Äh, sukupuolten tasa-arvoon liittyviä hankkeita, gender-hankkeita, niin että siihen liittyviä voimavaroja voidaan kehittää myös kolmansissa maissa. Eli paljon on jatkokehitysvaraa ja tällä alalla voidaan tukea antaa erityisesti enemmän päätän esitykseni tähän ja tietysti olen valmis vastaamaan kaikkiin mahdollisiin lisäkysymyksiin. Kiitos. I have some questions. <laughs> um, I would like to ask you... Paljon kiitoksia. Minullakin on kyvyrän kysymyksiä. Haluaisin kysyä, miltä yhteistyö muiden kumppaneiden kanssa, ulkopuolisten kumppaneiden, kuten esimerkiksi Naton puolustusakatemian kanssa, sujuu. Ja tämän lisäksi mikä tilanne on Euroopan unionin viraston, puolustusviraston tai ehkä satelliitti, Euroopan unionin satelliittikeskuksen kohdalla ja muiden tämän tyyppisten virastojen, jotka eivät suoraan liity ytpp mutta ovat lähellä sitä, kuten Frontex, Europol ja niin edespäin. Tämä oli kysymykseni. Sitten edustaja Galler. Attention German. Ich spreche jetzt weiter auf Deutsch. Jatkan saksaksi. Hyvä puheenjohtaja. Niin, kiitos alustuksista. Ei ole varmaan kiistanalaista se, että miten tärkeä laitos meillä tässä kyseessä on, miten tärkeä se on meidän operaatioidemme tehokkuuden kannalta. Ja uskon, että kun meillä osittain on se ongelma, että ylipäänsä, erityisesti siviilialalla pystyttäisiin rekrytoimaan henkilökuntaa, Sotilaitahan voi aina käskeä operaatioihin, mutta siviilialalla jäsenvaltiossa ne ovat jakautuneet kaikki sinne, ei pelkästään kansallisella tasolla, vaan sieltäkin vielä alaspäin. Ja sitten on vaikea saada ihmisiä mukaan ylipäänsä. Eli minusta näyttää olevan tärkeää, minkä olenkin kuullut vuosien ajan, että sitten kun ihmisiä tulee ihan viime hetkellä tai myöhästyneinä, niin että sitten vasta voidaan toteuttaa suunnitelmia. Ja sitäkin tärkeämpää on mielestäni, että on tällaista lähettämistä edeltävä koulutus. Mikä mielestäni oli yllättävää, niin oli se, että ilmeisestikin suurin osa kustannuksista on, on sellaisia, että jäsenvaltiot ovat niissä vastuussa osallistujat. Ymmärsinkö oikein? Eli itse asiassa kun valmistautuu yhteisöperustaiseen ja yhteisössä päätettyyn operaatioon, niin ehkäpä jotain tällaista mielestäni voitaisiin kyllä ainakin sotilaallisen osan puolesta kirjata overhead-kustannuksi Atena-prosessin puitteissa ja sitten siviili ala joka tapauksessa EU-budjetista, koska niin sehän parantaisi jäsenvaltioiden valmiutta lähettää ihmisiä en tiedä, ymmärsinkö sitten ihan täysin tämän rahoitusmekanismin täysin väärin, mutta ymmärsin, että kun sinne menee, niin pitää tuoda rahat mukana. Eli jos tätä periaatetta käännetään päinvastoin, niin ehkäpä silloin saataisiin enemmän ihmisiä ajoissa mukaan. Vertaan tätä myös vähän lähettämistä edeltävään koulutukseen, kun ajat tarkastelen näitä pitkäaikaisia vaalitarkkailijoita. Minäkin olen siinä ollut mukana ja sitten kun kuulee, että miten pitkän ajan heitä täytyy valmistaa, niin pidän sitä hyvänä, mutta sitäkin enemmän sitten täytyy miettiä sitä, että että jos on kyse siviili- ja sotilasoperaatiosta, niin paljon enemmän siinä sitten koulutusta tarvittaisiin. Tietysti minua kiinnostaisi osallistujien palaute. Siitä on varmaan arvioita. Pidättekö sitä tärkeänä? Ja ovatko siitä mieluummin tämä sotilaspuoli kiinnostunut vai siviilipuoli? Että kum, kumpi, kummalla, kumpi siinä on tärkeämmällä sijalla? Sekin minua kiinnostaisi. Sitten me käytännölliset valmistelut operaatiolle tapahtuuko se kohdemaan hallinnollisella kielellä. Saksassa, Saksasta jos mennään Afrikkaan ja sitten se onkin ranskankielinen kurssi, niin onko se ranskan kielellä kaikille osallistujille se sitten, jos on taas äh, brittikolonioita aiempia, niin onko englanniksi ja miten nämä käytännön näkökohdat on otettu huomioon? Sitten olin vielä yllättynyt siitä, että, että Venäjä, Kiina, kun niistä on puhuttu, jos näitä otetaan mukaan, niin lähempänä itse asiassa hän kyllä sijaitsisi sellaisia, joilla on välitön intressi. Katsotaanko Afrikkaan päin, ehkäpä sieltä voitaisiin ottaa koulutuksen ihmisiä mukaan, mutta ehkäpä sitä jo tapahtuukin. Sitä ei ehkä vain mainittu. Niin tältä erää tämän verran kysymyksiä. Ehkä vastausten perusteella tulee vielä lisää kysymyksiä. Kiitoksia herra Galler mielenkiintoisista ja tärkeistä kysymyksistä. Kuka haluaisi aloittaa? Okay, so let's, let's get this uh, another order, yeah? Niin, mennään tässä järjestyksessä. Herra. Kiitoksia teidän kysymyksenne, hyvä. Um, puheenjohtaja liittyy nimenomaan nyt Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemian toimintaan ja yhteistyöhön esimerkiksi Naton akatemian kanssa. Tämä yhteistyö on melko vaatimatonta. Me olemme avanneet oman internetpohjaisen etäopiskelufoorumimme, jota on käytetty tietyissä yhteyksissä kumppaneiden kanssa, kun he ovat Euroopan unionin oppimateriaaliin peru, turvautuneet meillä on Euroopan unionin virastojen kanssa puolestaan paljon toimintaa. Tämä on erityisesti säädöstössä mainittu ja me olemme myöskin perustaneet erityisyhteistyötä Sepolin kanssa. etemme myöskin yhteisten kurssien kautta yhteistyötä. Viimeisten kahden vuoden aikana toiminta on kehitetty. Olemme eurooppalaisen yhteistyön ähm, kursseja Edrin kanssa yhdessä järjestäneet. Ja tässä yhteydessä se tulee satelliittikeskukseen – Meillä on läheistä yhteistyötä heidänkin kanssaan ja eh, heidän henkilökuntansa vierailee kursseillamme koulutettavana säännöllisin väliajoin ja me saamme heiltä luonnoja ja materiaalia ja tämän tyyppistä yhteistyötä. Sitten osallistujiin liittyen kursseilla ja matka- ja hotellikulujen korvauksiin liittyen meidän täytyy mielestäni erotella mekanismit, joita on turvallisuus- ja puolustusakatemian sisällä nimenomaan kehitelty. Siis ESDCn omat sisäiset säännöt ja sitten ulkoiset säännöt, vierailevat oppilaat ovat maksaneet itse majoituskulunsa ja matkakulunsa, mutta tilanne on erilainen varin varsinaisten sisäisten opiskelijoiden kohdalla ja hankkeissamme. Mielestäni on erittäin tärkeää myöskin, että kurssin rahoitus on Euroopan unionin talousarviosta rahoitettavaa. ESDC-kurssien suhteen voin sanoa, että usein niitä on pidetty erittäin hyvinä ja ne on arvioitu tärkeiksi, osallistujat ovat arvioineet tärkeiksi ja välttämättömäksi toiminnalleen joko eri pääkaupungeissa tai eri valtuuskunnissa täällä tai Euroopan ulkosuhdehallinnossa tai muissa tahoissa tarpeellisiksi. Sitten viitaten teidän kysymykseen, joka koski Pohjois-Afrikkaa ja kursseille osallistumista, meillä on myöskin Välimeren eh, maiden kursseja, erityisesti ennen kesätaukoa. Ne on omistettu erityisesti näille tämän alueen maille, joten tätäkin työtä tehdään, vaikka en sitä maininnut nimenomaisesti. Toivottavasti vastasin nyt kaikkiin kysymyksiin, joita esitettiin. Portia. Kiitos, että haluatko herra Portsio lisätä jotain? Just very briefly. Uh, Ihan lyhyesti. As far as getting feedback, of course. No, palautteesta. Kaikki se, mitä on opittu, on ainakin yhtä tärkeää kuin tulevien kurssien suunnittelu. Siinä, mitä on opittu työssämme, pyydämme aina palautetta operaatioistamme itse kentältä saamme sitä, saamme sellaista tietoa, joka täytyy sisällyttää koulutukseen. Aina kovin epäröiden suhtaudun siihen, mitä kurssin aikana sanotaan. Kurssin aikana sanotaan, että kurssi oli hienoa ja puhuja oli aivan upea, mutta itse asiassa tärkeää on, että miten tärkeä tuo kurssi on sitten, kun mennään takaisin kentälle. Ja siitä syystä tämä Suhteemme akatemian on myöskin tärkeää, koska se vie näitä operaatioita eteenpäin. Ja annan teille vain esimerkki siitä, että operaatioille kokonaisbudjetti vuonna 2013 tammikuusta puolentoista vuoden ajalta on 12,3 miljoonaa IFSlle e budjetti, kuuden vuoden budjetti 2,2 miljardia. Emmekä voi käyttää vakausvälineen rahaa omien henkilökuntamme koulutukseen, joten rahat täytyy kaivaa muualta. Tämänhetkisessä budjettitilanteessa se on kyllä haikka hankalaa. Ja sitten esimerkiksi kielikysymyksestä Ranskastatko jotka menevät saksankieliseen maahan, mitä tapahtuu koulutuksen kanssa. Ja siinä kuvittelisin, että useimmissa tapauksissa minä olen italialainen, enkä puhu myöskään oman kielten suuremman osan, että lingua franca tulisi kyseeseen. Se ei ole ongelma, mutta ongelma on löytää sellainen henkilöllä on oikea pätevyys ja sitten hänen täytyy puhua dinkkaa tai urdua viedäkseen tämä operaatio loppu. Siitä sulla kaikenlaista ongelmaa. Äh, General, General. General Leroux. Äh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Nyt äh, täydentääkseni näitä konkreettisia konkreettisia esimerkkejä, kun tehdään ulkopuolisten tahojen kanssa yhteistyötä. Satelliittikeskus on jatkuvasti mukana työssämme ja jatkuvasti läsnä harjoituksissa. Olivat nämä toimet sitten puhtaasti sotilaallisia, kuten esimerkiksi Milex, tai sitten siviili- ja sotilasyhteishankkeita. Tämä satelliitti keskusta, koska kysymyksen vastauksen voisin sanoa, että se on todellakin jatkuva yhteistyökumppani jatkuvasti läsnä. Atena, hyvä edustaja, te viittasitte siihen uskoakseni Matena, Atena mekanismin uudelleen arviointi on käynnissä tänä vuonna ja se todellakin on aivan oikea aikaista perustelua. Hyvät edustajat todellakin Atenan mekanismin käytön laajentaminen. En nyt tässä ryhdy sitä enemmän puhumaan, mutta tämä olisi erittäin suotavaa. Kaikki rahoitustavat, jotka eivät vastaa täysin selkeää, näkyvää, pysyvää budjettikohtaa, ovat tietenkin erityiskysymyksiä, jotka tulee ratkaista. Ähm, Afrikka ja Afrikan unioni te viittasitte näihin johdantokursseihin, joita olemme Kiinan kanssa ja ASEANin alueellisen foorumin kanssa kehittäneet. Me emme ole vielä Venäjän kanssa tätä tehneet. Työtä on tehty enemmän Aasian kanssa. Ja meillä on vielä tehtävää sen suhteen, mitä voimme kehittää Afrikan unionin kohdalla konkreettisesti. Kyseessä koulutuksen suhteen Afrikan unionin kanssa tilanne on sellainen, että työtä tehdään erityisesti kentällä, Malissa, Somaliassa joukkojen kautta, yksittäisten joukkojen koulutuksesta vastaa ennemminkin sitten Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemia, mutta uskon, että tämä on tulevaisuuden alaa. Kiitoksia näistä kaikista tiedoista, hyvät herrat. Kiitos kaikille jäsenille kysymyksistä ja läsnäolosta. Viimeinen velvollisuuteni on kertoa teille, että seuraava alivaliokunnan miitis, kokous on 12. helmikuuta 9.30 Brysselissä. Kokous päättyy. Kiitos.